Dear colleagues, good morning. Huomenta kollegat. Jos kaikille käy, aloitetaan päivän kokous. Olen varma, että kollegat sitten tulevat paikalle keskusteluun. Toivotan panelistit ja osallistujat tervetulleeksi ja myöskin TV-valiokunnan kollegat ja sen varapuheenjohtajaan. Kuten tiedätte, meillä on yhteinen Deval ja Inten kuuleminen Aid for Trade äh, uudelleen arviointi. Se seuraa kuudetta Geneven Aid for Trade-konferenssi, joka oli 9-13 heinäkuuta tänä vuonna. Meillä on joukossamme johtavia tämän konferenssin järjestäjiä ja Paul Rivikko kollegaani on paikalla. Hän saa puheenvuoron myöhemmin. Hän otti osaa konferenssiin ja keskustelemme myöskin, mitä seurauksia tällä kokouksella on EU, Aid for Trade politiikalla. Tämä aloite lanseerattiin 2005 maailmankapajärjestön ministerikokouksessa Hongkongissa ja se on osa Dohan kehitysesityslista. 300 miljardia dollaria on käytetty, käytetty EFA-treidin alkamisen jälkeen. 146 kehittynyttä maata on saanut tukea siitä lähinnä Aasiasta ja Afrikasta. EU ja jäsenvaltiot ovat EFA Trade avun tarkempia tai he ovat 12,3 miljardia maksaneet 2014, joka on noin 30 prosenttia kaikesta avusta, mutta nyt tätä kauppaa tukevaa kehitysyhteistyön äh, rakennetta täytyy vahvistaa, täytyy lisätä kestävyyttä, osallistavuutta ja myöskin kestävän kehityksen tavoitteet täytyy täyttää. Olin varma, että meidän keskustelumme antaa uusia ideoita ja käytäisin nyt minuutin kytkeäkseen meidän päivän kuulemiseen eilisen intavaliokunnan kokouksen, jossa keskustelimme Afrikasta. Ja komissio kertoo, että meidän täytyy seuraavan 20 vuonna aikana luoda 18 miljoonaa työpaikkaa. Ja Afrikassa tällä hetkellä on niin, että työpaikkoja syntyy 3 miljoonaa vuodessa. Ymmärrätte, että päivän aihe on tärkeä myös talouden kehittämiselle ja se on se on erittäin tärkeää myös yhdellä asialla, joka on läsnä, ei lähde, ja se on maahanmuuttokriisi. Tämä sanottua, niin aina puheenvuoron kollegallani varapuheenjohtajalle kehitysyhteistyön valiokunnassa avauskommentteja varten. I'm just very briefly. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentoin vain ihan lyhyesti näitä Inta-varapuheenjohtajan alustus sanoja. Joissain maissa linkit eh, kehityksen ja kaupan välillä on hyvin ymmärretty. Minä tulen Suomesta, jossa meillä jo pitkän aikaa on ollut eh, näiden salkkujen yhdistelmä hallituksen. Sama ministeri on vastuussa kaupasta ja kehityksestä. Kuten sanoitte, leijonan osa eh, kehitysyhteistyömäärärahoista ohjataan kehitysmaiden auttamiseen, jotta ne voivat lisätä kaupan kapasiteettia, joten yhteys kehityksen ja kaupan välillä ei ole pelkästään strateginen, vaan myöskin taloudellisesti relevantti. Kehitysyhteistyön päätavoite on köyhyyden purkaminen ja pitkän aikavälin kumppaneidemme tukeminen. Tämä strategia tukee suurempaa EU-politiikan koherenssia kehityspolitiikassa ja me odotan kovasti panelisteiltamme tietoja mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Nyt annan puheenvuoron jälleen kollegalleni. Kiitos ja kuten kokosta valmistellessamme sovimme, niin annamme ennen panelistien kuulemista Paul Rybikille puheenvuoron. Hän on osallistunut kauppatokojen kehitysavun kuudenteen konferenssin. Paul, ole hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Äh, hyvät ystävät, on todella tärkeää, että Euroopan parlamentti, koska me olemme vastuussa kansalaisistamme, äh, katsomme äh, eteenpäin näemme, mitä voimme tehdä saadaksemme uusia työpaikkoja. Ja meidän on nähtävä, että jos meillä on kulutusta, niin meidän on tuettava tuotantoa. On tärkeää valita sellaiset tuotteet, jotka ovat itselle parhaita ja tämä on ainakin tuonnin ja viennin pohja, koska jos voi ostaa jotain halvemmalla parempilaatuisena jostain muualta maailmasta, niin silloin tietenkin lisää henkilökohtaista ostovoimansa, eli tuonti lisää henkilökohtaista ostovoimaa ja vientiä, jos myy ja siitä saa maksun, niin sillä tavoin ostovoima myös lisääntyy. Eli eh, tuonnin ja viennin kautta meillä on kuluttajien ostovoiman kaksinkertainen lisääntyminen. Kaupassa Nämä on kyse kuluttajista ennemminkin kuin suuryrityksistä. Ähm, kauppa hyödyttää kansalaisia, me ei pelkästään meidän kansalaisia, vaan myös toisen osapuolen kansalaisia. Kuten tiedätte, Seattlen konferenssi, josta aloitimme, se oli varsin monimutkainen äh, toimi, koska kukaan ei oikein ollut valmis neuvottelemaan tuolloin. Mutta VT on osoittanut, että edistys on mahdollista ja ähm, Pascal Lamin eh, avulla meillä oli mahdollisuus saada kauppa-agenda perustumaan kolmelle pilarilla, kaupan helpottamiseen, maatalouteen ja tähän eh, kauppaa tukevaan apuun. Ja eh, vähiten kehittyneille maille ja kehitysmaille kauppaa tukeva apu on erittäin tärkeä toimi. 146 kehitysmaasta, jotka ovat saaneet kauppaa tukevaa apua, pääosin Aasia oli tässä mukana 41 prosenttia Afrikkaa, tämä koski 38 prosenttisesti. Ja eilen meillä oli suuri keskustelu Afrikan hätärahastosta, joka kehitettiin myöskin Euroopan parlamentissa. Me siellä täällä päätimme keskittyä erityisesti Afrikkaan ja kauppaa tukeva apu on siellä erityisen hyödyllistä. Ainakin 27 prosenttia avusta meni niin vähiten kehittyneille maalle. Alueellinen apu kattoi melkein 15 prosenttia. Tämä osoittaa, että yli kolme neljäsosaa kokonaisista määrärahoista on mennyt neljälle sektorille, liikenne ja varastointi, energiantuotanto ja energiahuolto. Ja energiantuotanto on hyvinvoinnin pohja, samoin kuin vesi ja vesihuolto on pohja sille, että ihmiset pysyvät terveenä ja terveydenhuoltokustannukset pysyvät alhaisena. Ja sitten tietenkin maatalous. Hyvin pieni osa meni pankeille ja rahoitusalalle, erityisesti näiden uusien nettirahoitus palvelujen kautta ne ovat muuttuneet yhä tärkeämmiksi. Euroopan unioni on investoinut 12,7 miljardia euroa vuodesta 2014 lähtien ja uskon, että konferenssi teki erittäin hyvää valvontajärjestelmä on valvottu sekä sitä puolta, joka maksaa, että sitä puolta, joka rahat vastaanottaa ja meillä on ollut tämä itsearviointilomake. Se on ollut erittäin tärkeä väline, jotta voidaan nähdä, miten julkinen ja yksityinen sektori voisivat toimia aktiivisesti. E, siinä on ollut esillä erilaisia tapauksia ja tätä on analysoitu ja tehty yhteenveto raportissa ja todella kiitän tästä raportista, koska se poliittisella tasolla osoittaa meille, mitkä ovat olleet todellisia menestystarinoita, myöskin nämä infografiikat, joita olemme saaneet, jotka osoittavat, kuinka eri tilanteet ovat kehittyneet, olivat hyvin hyödyllisiä. Ja Euroopan parlamentille tämä on ollut hyvin hyödyllinen väline jatkokeskustelua silmällä pitäen. Tietenkin katsotaan mm, sitten, miten esimerkiksi Argentiinassa painopistettä voitaisiin parantaa. Yhdessä kansainvälisen parlamentaarisen unionin kanssa Erika Mani ja minä, me perustimme tämän parlamentaarisen konferenssin Genevessä ja nyt ainakin eh, kerran vuodessa eh, ministerikokouksen yhteydessä aktiivisesti muiden parlamentaarikkojen kanssa kokoonnumme. Ja viime kerralla siellä oli paikalla yli 400 eh, henkilöä kaupaministerin kanssa ja myöskin VTO ohjausryhmä Euroopan parlamentissa on erittäin tärkeä väline, jotta voimme katsoa, miten voimme kehittää monenkeskistä ulottuvuutta Äh, kahdenvälisten sopimusten pohjalta. Ja nyt me keskutymme äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin, naisten voimaannuttamiseen ja kaupan helpottamiseen. Äh, tässä Geneven kokouksessa oli noin 1500 osallistujaa paikalla ja meillä oli yli 50 erilaista tapahtumaa siellä, joten meillä oli laaja mahdollisuus nähdä miten voitaisiin vähiten kehittyneiden maiden tilannetta parantaa. Halusin sanoa, että tärkein kysymys, johon me keskitymme, on se, että yritetään rakentaa silta digitaalisen kuilun yli, eli miten voidaan sitä edistää myöskin sukupuolikysymykset, naisten voimaannuttaminen ovat tärkeitä. Kaikki olivat aktiivisia tässä kauppa- ja sukupuoli kysymyksessä, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, on aivan ensiarvoisen tärkeää voimaannuttaa naisia. Meillä oli ensimmäistä kertaa tämä kaupan helpottamissopimus 22. helmikuuta 2017 ja meillä oli hyvin käytännönläheinen tapaus VTOssa Kenian ja Ugandan välinen raja. Se näytti, miten kaupan helpottaminen on käytännössä muuttanut tilannetta näiden kahden maan välillä kulkee noin 210 rekkaa päivittäin. Siksi oli hyvä nähdä, että aika väheni 79 prosentilla, siis tämä rajamuodollisuuden aika. Ja äh, oli, keskustelimme myös Gambian kaupaministerin kanssa, uuden hallituksen kaupaministerin kanssa. Oli hyvin tyytyväinen, että he pääsivät paikalle. Ja tämä arviointikonferenssi oli ensimmäinen sellainen, jossa Euroopan parlamentti oli paikalla ja haluaisimme todellakin kiittää VTOta tästä. Mielestäni tämä yhteistyö on hyvin hedelmällistä myös tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Uh... Paul. Paljon kiitoksia, Paul, informaatiosta ja kommenteista, uutisista. Ja nyt haluaisin avata päivän ensimmäisen paneelin ja käännyn panelistien puoleen. Ensimmäisenä tavataan Tero Tolleksen herra Michael Robertsin, joka on äh, kauppaa tukevan kehitysyhteistyön ja johtaja maailman kauppajärjestössä on ollut tehtävässä 2009 lähtien. Hänen vetänyt äh, kapa tukevan kehitysyhteistyön kuudetta arviointia. Hän aloitti maantaloudessa ja raaka aineissa aikoinaan. Ja teillä on 7-8 minuuttia aikaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, varapuheenjohtaja. Tässä näyttää esitykseni olevankin koneella valmiina. Kuten te sanoitte alussa, kauppaa tukeva kehitys avusta kolmasosa tulee EU-jäsenvaltiolta ja hieman enemmän vielä laskentatavasta riippuen. Nyt on hyvä tehdä katsaus kaupatuvan kehitysavun tilanteeseen ja peilata sitä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja muihin mittareihin – Tämä on erittäin ajankohtainen hetki tehdä tämä katsaus, maailmanlainen katsaus kaupatuvan kehitysapun ja tästä syystä kiitän kutsusta. Kuten Rybik täällä mainitsikin, hän antoi tästä globaalista katsauksesta joitain lukuja. Näitä lukuja on tässä nähtävillä tässä kalvolla. Koska aika ei ole paljon, haluaisin keskittyä neljän teemaan – ja nämä neljä teemaa ovat nimenomaan ne, jotka nostettiin esiin rahoittaminen, kaupan helpottaminen, voimaanottaminen ja digitaalinen kytkettävyys. Kiitos oikein paljon näistä lämpimistä sanoista, Arvon Rybik, koskien tätä katsausta. Lammermans ja Kati Suominen, jotka olivat mukana laatimassa tätä kertomusta ovat myös paneelissa mukana. Käsitellään sitä hieman myöhemmin. Digitaalinen kytkettävyys. EU on katsomassa nyt digitaalisten sisämarkkinoiden suunnitelmaa digitaalisten digitaalisen kaupankäynnin suhteen ollaan eri vaiheessa. Ollaan vielä on todettu, että 3,9 miljardia ihmistä pääsevät, eivät pääse verkkoon ja ainoastaan neljäsosa afrikkalaisista pääsee verkkoon. Markkinoille pääsy kuilu on olemassa, on he, jotka pääsevät digitaalisille markkinoille ja on he, jotka eivät pääse käsiksi eri palveluihin, joita on tarjolla verkossa. Ja Kati puhuu tästä enemmän sitten, kun hän itse pääsee kommentoimaan. Tämä on merkittävä este talouden kasvulle ja kehitykselle ja tämä on myös este kaupankäynnin kehittymiselle kehittyvissä maissa. On paljon positiivisia kaupankäyntitoimenpiteitä, joita voidaan alustaa, joita voidaan vaikuttaa tähän tarjontapuolelle. Se, että digitaaliset yhteydet ovat saatavilla, kysyntä on se, että digitaaliset yhteydet ovat hinnaltaan ihmisten ulottuvilla. Ja tämä jatkuva keskittyminen kysyntään, niin tämä koskee ennen kaikkea mobiilia laajakaistaa. Se kattaa 50 prosenttia maaperästä, mutta ainoastaan yksi seitsemästä pääsee todellakin käsiksi. Kauppatukalla kehitysapu sen rahoittaminen. Tässä on tuttuja kasvoja teille. Maailman huippukokous kun palataan 2000-luvun alkuun, niin tämä on saanut aikaan mm, kansallisia suunnitelmia ICT-kytkettävyydelle. Tämä toki vaati rahoitusta ja tutkimus, jota OECD teki kauppaa kehitysavun globaalin katsaukseen, niin miljardeja on omistettu 2016 ICT-kytkettävyydelle – ja valtaosa rahoituksesta tulee yksityiseltä sektorilta. Joten eräs huippukokouksen johtopäätöksistä on se, että miten apueurat, apudollarit voivat toimia investointien katalysaattorina, jotta saadaan vielä enemmän yksityistä rahoitusta. Tässä palataan komissaari Mimitsaan ja myös ulkoisen investointiohjelmaan – on tärkeää katsoa, miten EUn kauppaa tukeva apu kehittyy. Maailmankauppajärjestössä tämä keskustelu heijastuu myös ehdotusten muodossa sen suhteen, miten helpotetaan investointeja, miten sähköinen kaupankäynti kehittyy. Tämä on VTOssa melko tulenarka-aihe. Jäsen Rybig mainitsi tämän yhteyden, joka oli tänne rajanylityspisteeseen, niin tämä osoitti, kuinka asian suhteen olla valveilla, mutta tässä on vielä erittäin paljon töitä edessämme. Ja tässä globaalissa kertomuksessa käsiteltiin muun muassa sitä, miten kaupan helpottaminen liittyy sähköisen kaupankäyntiin. Kun ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä ja ajatellaan vaikkapa tällaista pienempiä lähetyksiä, ei niinkään konttikuljetuksia. Ja mikäli, tätä, mikäli on ongelmia konttien kuljetusten kanssa, niin sitten myös pienempien lähetysten kanssa on ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa esteitä rajat ylittävälle kaupankäynnille. Eräs mielenkiintoinen aihe, jota voitaisiin käsitellä hieman myöhemmin, liittyy niihin keskusteluihin, joita käytiin koskien kaupan helpottamista. Ja kaupan helpottaminen saattaa auttaa sellaisessa tilanteessa, jossa pyritään vaikka antamaan katastrofiapua. Sitten neljäs näistä minun mm, teemoistani on voimannuttaminen. Ja tässä minä haluan palata sähköisen kaupankäyntiin. Eräs argumentti, joka nousi alati esille konferenssissa, oli se, että tarvitaan enemmän kuin pelkästään digitaalinen yhteys, jotta voi ryhtyä sähköisen kaupankäyntiin mikäli osaaminen, osaamisympäristö, sääntely, ympäristö voi olla valitettavan raskas. Mikro- ja pk-yrityksille se voi olla erityisen raskas naisyrittäjille, mutta on kuitenkin merkkejä, että tässä hallinnot ja eri ohjelmat ottavat tämän sukupuoliluottuvuuden mukaan kaupan kehitysavun piiriin. Ja aikojen kuluessa varmastikin saadaan tästä enemmän tutkimustuloksia. Missä seuraavaksi? Mihin seuraavaksi tullaan kulkemaan tämän kauppautukuvan kehitysavun katsauksen suhteen? Tuleva kauppaa tukevan kehitysavun strategia tulee ohjaamaan tätä keskustelua, varsinkin rahoituksen suhteen, mutta myös mitä tulee siihen, miten EUn ääni tulee kuuluviin maailmankaupajärjestössä. Meillä on jo tunnettuja keskusteluja edessämme käytävänä. Etenemissuunnitelma vuoteen 2030 on olemassa nyt näihin sanoihin. Minä päättäisin puheenvuoroni. Aikani taitaakin juuri umpeutua. Toivotan teille kaikkea hyvää teidän kapautuvan kehitysavun strategian päivittämiseen ja olen varma, että te olette sitoutuneita tämän tärkeän ohjelman suhteen. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myös sitä huomiosta, että meillä on tämän uudelleen arvioimisen toteuttajat paneelissa. Ja Frank Lammers seuraavaksi, hän on päähallinnoija OECDssä vuodesta 1997 kehitysyhteistyöosastolla, joka palvelee kehitysyhteistyökomitea. Hän on vastuussa komitean kauppa- ja kehitystyöstä muiden tehtävien muassa. Herra Robertsin kanssa, kuten juuri totesin, hän oli vastuussa tiedonannosta, joka Genevessä annettiin. Ja nyt samaksi ajaksi puheenvuoro hänelle. Kiitos. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsutte OECDn ja minut tähän valiokuntakokoukseen te esittelitte tämän haasteen, jonka UNCTADin entinen varapääsihteeri sanoi, haasta on saada aikaan kiinalainen kasvuaste ilman Kiinan hiilijalanjälkeä. Tässä meidän on keskusteltava yhdessä ymmärtääksemme toistemme tavoitteita ja kieltä ja näin tässä kauppaa tukevassa avussa yritän tehdä. Haluan nyt puhua vähän menneisyydestä ja tulevaisuudesta ja mitä on tulossa. Michael ja minä kirjoitimme muutama vuosi sitten asiakirjan, joka on ollut tausta-asiakirjan tässä valiokuntakokouksessa. Tässä tärkeää on se, että tämä on globaalia kumppanuutta, joka on osallistavaa eh, ja keskiössä on yhteinen agendi, yhteiset sitoumukset ja perustuu avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Tällä tavoin meillä on vuoropuhelu niin, että autamme kehitysmaita luomaan niitä kapasiteetteja, joita ne tarvitsevat, jotta ne voivat hyötyä markkinoille pääsystä maailmanlaajuisessa kaupassa, mutta myös kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, esimerkiksi Euroopan unionin kanssa. Eh, toinen eh, hyöty tästä globaalista kauppaa tukevasta avusta on tämä hyvin joustava agenda, joka äh, sopii tähän tilanteeseen. Äh, vuoden 2008 äh, kriisin jälkeen tärkeintä oli antaa rahan virrata vielä alueelle. Sitten 2011 kehitimme nämä tapaustutkimukset ja kysymysluettelut. Sitten 2011 tärkeää oli osoittaa tuloksia. Voi olla hyvin hankea, äh, vaikea Somalle äh, tuottaa autoja, mutta se voi tuottaa esimerkiksi kaapeleita äh, japanilaisille autoille, joten maailmanlaajuiset arvoketjut todella ovat mahdollisuus kehitysmaille teollistua. Sitten huomasimme, että on erittäin tärkeää vähentää kaupan kustannuksia. Ne ovat korkeimpia vähiten kehittyneille maille, mikro- ja pk-yrityksille. Ne ovat korkeimmat maatalous maataloustuotteille ja ne laskevat, mutta ne laskevat vähemmän nopeasti kuin ne laskevat OECD-maissa. Ja sitten viime kerralla Michael jo puhuikin siitä hieman ja toinen kollegani puhuu siitä myöhemmin. Kyse oli liitettävyyden edistämisestä, fyysisten esteiden murtamisesta. Ja tämä on ollut erittäin tehokasta, koska kauppa on nyt suuremmassa asemassa kehityspolitiikassa, mutta myös lahjoittajat suuntaavat prioriteettisia strategiansa tämän tavoitteen ympärille. Ja kuten parlamentin jäsen Rybih jo sanoikin, kaupaa tukeva apu on lisääntynyt 22 miljardista ja nyt se on 53 miljardia sitoumuksena, joten määrärahat ovat kaksinkertaistuneet ja tämä on ollut aloitteen tavoite. Kyse ei ole pelkästään määrärahoista, saammeko aikaan tuloksia. Ja monet akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä makro- että mikrotasolla tuloksia on saavutettu. Ja tämä tietenkin riippuu ohjelman tyypistä ja maakontekstista, mutta mm, on tehty erilaisia analyysejä. OECDkin on todennut, että jos kauppaa tukevaan apuun kuluttaa yhden dollarin, niin saa kahdeksan dollaria lisäkauppaa kehitysmaissa ja 20 dollaria vähiten kehittyvissä maissa. Nämä luvut ovat saatu vahvistettua EU-jäsenvaltioissa, mikä on hyvin myönteistä, ja myöskin tämä tutkimuksenne osoittaa, että kauppaa tukeva apu todellakin parantaa ihmisten elämää kehitysmaissa. Ja siksi mm, nyt pyydetään enemmän ja parempaa kauppaa tukevaa apua. Ei ole kyse pelkästään enemmän tätä kauppaa tukevaa apua, vaan myös se, että se on laadullisesti parempaa. Tätä ei saavuteta yhdessä yössä. Katsotaan esimerkiksi kaupan helpottamista on erittäin tärkeää. Maksimoida hyödyt, tarvitaan yhteen toimivuutta, alueellista yhteistyötä ja infrastruktuuria. Tämä siis vie paljon aikaa, mutta se todella toteutuu, jos katsotte Vietnamia, Bangladesia tai Mauritiasta, Ugandaa ja Ghana. Kaikki tämä onnistui, mutta siihen meni 10-15 vuotta. Nyt meidän on katsottava hyvin tarkkaan, mitä tapahtuu. Meidän on arvioitava ohjelmia, joissa yksityinen sektori työskentelee yhdessä julkisen sektorin kanssa. Näitä on esimerkiksi äh, globaali äh, kaupan helpottamisallianssi. Toimivatko nämä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet todella? Äh, jos yksityinen sektori haluaa tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa, niin miten voimme parantaa sitä, miten voimme luoda alueellisia ohjelmia, jotka ovat tehokkaita, ähm, miten nämä äh, alueelliset äh, prioriteetit integroidaan ja miten lahjoittajana äh, no, tämä voi ottaa huomioon. Sitten Mäkel puhui myös rahoitusmalleista. Kun aloitimme kymmenen vuotta sitten, niin suurin osa äh, tuesta annettiin lahjoituksena, 40 prosenttia lainoina. Tämä on nyt muuttunut, 60 prosenttia on lainoja ja 40 prosenttia lahjoituksia. Tämä on tehokkainta. Mm, me äh, myös tiedämme, että 60 prosentilla äh, vähiten kehittyneistä maista IMF mukaan ole enää finanssipoliittista liikkumavaraa. Me meillä on erityisesti EU:ssa erittäin tärkeää se, että katsomme eh, sitä, että emme vääristä sisämarkkinoita. Minun on nyt edettävä nopeasti. Meidän on eh, huomioitava erilaiset eh, esteet eri konteksteista ja puhuimme myös kaupan ja investointien suhteesta. Meidän on korostettava sitä, että tämä on pitkän aikavälin agenda, tarvitaan eh, mm, sitkeyttä eh, ja halukkuutta, mutta meidän on paremmin kommunikoitava sitä, mitä olemme saavuttaneet eh, kehitysyhteistyössä on vaikeampi sanoa, että rakensimme tämän sillan kuin, että sanomme, että rakensimme tämän koulun tai tämän sairaalan. Sairaala ja koulua on vaikeampi verrata siltaan, mutta yksi asia on jotenkin mediaseksikkäämpi kuin toinen. Kehitys, yhteistyön päätavoite on tietenkin köyhyyden vähentäminen. Meidän on päätettävä maantieteellinen eristäytyminen, meidän on keskityttävä tarifien vähentämiseen, meidän on edistettävä myös sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituksen saamista. On muitakin tärkeitä kysymyksiä, ilmasto, palvelut, sijoitukset ja eh, kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvin kattava agenda, jossa meidän on tehtävä yhteistyötä eh, ja meillä täytyy olla integroitu eh, politiikka. Meidän on keskityttävä toisaalta taloudellisiin tavoitteisiin, toisaalta ympäristötavoitteisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Kuten Michael sanoi, EUlla on erittäin tärkeä rooli tässä saman EUn toimielimillä, koska ne ovat suurin kauppaa tukevan avun lahjoittaja ja ilmapiiri tässä on muuttumassa hyvin paljon, joten paljon riippuu Euroopan unionista siinä, että saadaan aikaan tulevaisuuden tähtävä kauppaa tukeva apu aikaiseksi. Kiitoksia oikein paljon ja olen pahoillani, että puhuin vähän liian pitkään. Uh, paljon kiitoksia. Kommentit ovat aina arvokkaita ja aikaa pitää käyttää hyvin. Ja nyt täytyy käyttää hyvin teknologiaa. Iso kysymys on, toimiko Skype-yhteys Los Angelesista tällä hetkellä? Uh, okay, so... Selvä. Hyvää huomenta. Vai olkaa nyt keskiön jälkeen. Kiitos yhteyden hyväksymisestä. Meillä on Kati Suominen, joka on myös kirjoittanut julkaisun, johon viittasin. Esittelen teidät lyhyesti ja sitten annan puheenvuoron, jos tämä sopii. Very much, Mr. Chair, and, uh, thank you all. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tätä. Minä uskon, että tämä on jotain, joka heijastaa ymmärrystä kansainvälisessä avun antajayhteisössä, että digitaalinen ympäristö antaa mahdollisuuden tehdä tavarakauppaa. opportunities for those that have been excluded from trade for a long... Ja nyt puhun PK-yrityksistä maaseudun yrityksistä käymällä kauppaa verkossa. He saavat näkyvyyttä ja yhteyden yrityksiin äh, ja asiakkaisiin maailmassa globaalisti hetkessä, jossa voin näyttää muutama dian. Mennään seuraavan dian. Online-myyjät ja viejät. Ensimmäinen asiapohjainen dia tein kansainvälisen kehitysyhteisön kanssa, Uktalin kanssa yhteistyötä. And medium-sized and large companies in countries use e-commerce and how they are benefiting. Ja kysymys on, miten e-kauppa hyödyttää. Ja yksi tuloksista on, että jos astamme vastakäytökset, jotka myyvät tai eivät myy verkossa – niin ne, jotka eivät käytä internettiä, nämä offline-myyjät, ne todennäköisemmin eivät vie. Ne ovat kolme kertaa vähemmän todennäköisiä viejiä kuin verkkomyyjät. Eli 20 prosenttia pienistä yrityksistä kehitysmaissa, mutta noin 60 prosenttia pk-yrityksistä, jotka toimivat online, ne vievät. Ja offline myyjät ovat vähemmän hajattavia Jos ne vievät, ne vievät yhteydelle markkina-alueelle. Ja seuraavassa diassa, kun tarkastellaan online-myyjiä, yritykset, jotka myyvät äh, online-verkossa, ne ovat hajautettuja yli 50 prosenttia vielä enemmän kuin kalliille markkina-alueelle ja 50 prosenttia viidelle tamolle markkinoille, jos tarkastellaan eBay tai dataa. Nämä ovat vielä silmänpistävää. Siellä 40-50 markkina-aloille myyviä yrityksiä eBayssä. Eli voidaan sanoa, että jos tarkastelemme kaikkia näitä että hieno juttu, mitä me täällä teemme, voisimme mennä kotiin. Annetaan e-kaupan pitää huolta pk-yritysten markkinoille pääsystä, mitä näin ei ole. Intuitiivisesti me ymmärrämme, että kun olemme ajatelleet kauppaa tukevaa apua, niin täytyy olla tällainen tukeva ympäristö, joka täytyy toimia hyvin kehitysmaat ovat panistelijoiden kanssa ja siksi meillä on AFT. -tä. Jos digitaalista ympäristöä ajatellaan, niin tämä avustava ympäristö on vähän erilainen. Tätä ajatella IT-infrastruktuuria, mutta myös logistiikkaa ja kaupan helpottamista yhteydessä ja kaupan, kuten Michael äh, online-maksumahdollisuuksia, jotka toimivat markkina-alueiden yli, äh, tietoa sitä, mitä myödään, verkossa pk-yritysten rahoituksen saanti on yksi kysymys pienelle yritykselle olevan lyhyeksi ajaksi työpaikkaa. Eli näitä täytyy miettiä ennen kuin yritys pääsee verkolle. Jos ne pääsevät verkkomyyntipisteeseen, tilanne on hyvä. Näitä yrityksillä täytyy kysyä, mitä haasteita on, miten rankkaisit mahdollistavan ympäristöön pienestä kymmeneen. Yksi hienoa, Kubernetes huono osemat. pk pitävät mahdollistaan ympäristöä viiteen kuuteen. Ei tyytyväinen asiakas. Jos teidän kokemuksen e-kaupasta on tällainen, ei ole tyytyväinen. Ja skannasta tätä Bangladesista köyhimmistä maista tarkastelleen, tulokset on paljon huonompia. Yritykset usein rankkaavat ympäristön yhteen kahteen logistiikka ja rahoituksen saanti tulevat vaikeimpina rajoitteina esille. Ja tässä on vähän lisää yksityiskohtia enemmän. Kysyn siitä, mitä yritykset ja e-kauppa-alustat pitävät isompina haasteina. Näemme, että logistiikka, rajoitettava logistiikka, tullimenettelyt ovat iso päänsärky digitaalinen säätely nousee kauppapolitiikan esteenä. Yritykset huolestuvat esimerkiksi siitä, miten niiden verkkosivut aiheuttaako se vastuuta, jos samassa maassa, onko vastuu erilainen, onko copyright-lainsäädäntö erilainen, on uusia säätelyhaasteita. Ja seuraavassa diassa voidaan sanoa, että entä sitten, onko tämmöinen iso juttu, yrityksellä voi aina olla jotain valitettavaa. Miksi pitäisi valittaa, välittää? Pitää välittää, koska taloudellinen hyöty voi olla merkittävää. Hommasin survey-tutkimuksessa, että jos yrityksen kolme tärkeintä rajoitetta postittaisiin niin kaupassa, niin lisäisivät niiden kotimaista myyntiä 34 prosenttia ja kansainvälistä myyntiä 35 prosenttia. Tämä on merkittävä pk-yritykselle. Minäkin pk-yritystä, jos minä kasvaisi 30 prosenttia, kun säätelyympäristöä helpotetaan. Minä olisin oikein tyytyväinen. Seuraava dia. Mitä tekemistä täällä on kaupan kanssa? Me alamme ymmärtää politiikan tekijänä ja avunantajina, että e-kauppa digitalisoituminen tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ää, kehitysmaille ja niiden pk mutta nämä haasteet täytyy priorisoida oikein ja interventiot ovat vähän hajanaisia. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta digikaupan edistämisessä ja meillä on vielä nämä vanhat viennin edistämisjärjestöt, vientiluotojärjestöt ja ehkä tulli ole välttämättä sopeutunut siihen, että pk-yritykset myyvät pieniä paketteja ympäri maailman. Vasmat myöskin tehdä paljon enemmän hyödyntämällä yksityisen sektorin tietoa kaikessa tässä. Yksityisen sektorin maksualustat, ne ovat eturivin istuimessa, kun ajatellaan kaupan haasteita ja mahdollisuuksia. Ja on järkevää, että hallitukset oppivat niiltä, ja meillä on mahdollisuus vierailla kuten Turkki tai Bangladesh ja Meksiko, jossa on hyvä julkisen yksityisen sektorin vuoropuhelua e-kaupan politiikoista. Tässä on paljon mahdollisuuksia näitä viimeisen dian. Jos ajatellaan mahdollistavaa, kauppaa mahdollistavaa ympäristöä sekä julkista yksityistä sektoria. Meidän ei tarvitse vallan kummauksellista kauppaa. Meidän täytyy työskennellä kaupan helpottamisen äh, säätelyn ja mun kanssa. Nämä isoja aiheita. Tämä on niin kuin Ottolin vanhassa pullossa. Meidän täytyy säätää näitä lähestymistapoja digitaalista aikaa varten ja, ja myös luoda yhteenrahoitusmahdollisuuksia ja yhteistä fintech-yritysten rahoitusalan ja pk välillä ja yksityisen ja julkisen sektorin välillä, jotta tartutaan pienten viejien asiaan. Kiitoksia tästä näpäkästä puheenvuorosta ja erittäin selkeistä ideoista. Ja nyt on aika kuulla osanottajia, meppejä ja pyytää puheenvuoroja, kysymyksiä. Kolme panelistia voivat sitten reagoida. Keskustelu voi alkaa. Hautala. Yeah, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Uskon, että on erityisen tärkeää, että kansainvälisen kaavan ja kehitysvaliokunnat istuvat yhteen ja käsittelevät tätä aihetta, ja minä satun olemaan molempien valiokuntien jäsen. Kysyisin panelisteilta, miten tämä toimiva liiketoimintaympäristö vaikuttaa siihen, kuinka investointeja voidaan houkutella – Miten te koette, että kauppaa tukeva kehitysapu voi olla apuna luomassa avointa ennakoitavaa hallintoa, ennakoitavaa liiketoimintaympäristöä ja selkeitä verotussääntöjä? Mitkä ovat velvoitteet ja mahdollisuudet, joita tässä tulisi harkita? Toinen kysymys. Kun puhutaan kauppaa tukevasta kehitysavusta, puhutaan selkeästi myös yrityksistä. Kuinka te näette tilivelvollisen liiketoiminnan, kun ajatellaan ihmisoikeuksia, ympäristöä, työoikeuksia. Mikä näiden rooli on kauppautuvassa kehitysavussa? Ovatko ne tärkeitä? Markus Schake. Thank you very much. I think... Kiitos oikein paljon. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja minä halusin hiukan puhua digitaalisten näkökulmien yksityiskohdista ja tarpeesta saada pääsy avoimeen internettiin, kun on kyse kaupasta ja äh, sitä tukevasta avusta. Olisi hyödyllistä, jos puhujat voisivat kertoa vähän enemmän, millainen tällainen ähm, osallistava ympäristö voisi olla. Äh, tarkoitan erityisesti ähm, turvaa ihmisten oikeuksille netissä ja turvallisuutta, nettiturvallisuutta. Miten tällainen osallistava ympäristö äh, voisi näyttää mm, esimerkiksi tietosuoja lainsäädäntö kehitysmaissa, se, että vältetään äh, infrastruktuurissa äh, takaovia, joita voitaisiin hyödyntää, mikä sitten voisi haitata kyberturvallisuutta ja ihmisten oikeuksia. Miten tämä voitaisiin yhdistää kauppaa tukevaan apuun, mm, erityisesti koska yksityisellä sektorilla on tässä niin tärkeä rooli? Toinen kysymykseni liittyy korruptioon ja siihen, miten korruptiota voidaan välttää. Siinä, miten me teemme yhteistyötä hallitusten kanssa kehitysmaissa. Ja sitten lopuksi me näemme EU:ssa trendin, joka mielestäni on vaarallinen jossa monet ulkopolitiikan välineet, mukaan lukien kehitysapu ja kauppa, välineellistetään, jotta voitaisiin pysäyttää maahanmuuttovirrat Eurooppaan. Voisivatko puhujat käsitellä tätä hieman? Jos kaupasta ja sitä tukevasta avusta tulee vain väline maahanmuuton estämiseen, niin miten se sitten vaikuttaisi tämän ulkopolitiikan tavoitteen toteuttamisen. Kiitos. Olen samaa mieltä. Enpä sitten esitä erillistä kysymystä. Haluaisinkin kysyä, mikä kytkös tässä on maahanmuuttovirtoihin. Tuo kiinnosti minuakin. Rodriguez. Muchas gracias, presidente, muchísimas gracias. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos myös panelisteille näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Kiitos myös siitä, että täällä olemme jopa kypen myötä mukana. Minulla olisi kysymys koskien digitaalista kuilua. Kuulemme, että yli 300 miljoonaa ihmistä yli 3 miljoonaa ihmistä eivät pääse käsiksi internetin nämä ihmiset elävät ähm, maailman köyhimmillä alueilla, mutta myös Euroopan unionissa. Kuinka tähän voidaan puuttua, kun yritykset eivät saa niitä voittoja, joita ne toivovat johtuen vaikkapa harvasta asutuksesta ja koska kuluttajat eivät pysty maksamaan palveluista. Kuinka nämä palvelut saadaan paikoilleen ja kuinka tämä nämä puuttumat valmiudet saadaan täydennettyä? Miten nämä infrastruktuurit voidaan rahoittaa? Kaikki täällä ovat maininneet, että, täällä, että tarvitaan julkisyksityisiä kumppanuuksia, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Oletteko te arvioineet, kuinka tämä malli on toiminut tähän mennessä? Mitä mekanismeja te suosittelisitte, jotta tämä kumppanuus voisi toimia reilummin ja paremmin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja Dali, kiitos. Kaksi kysymystä. Jatkaisin heidän kysymyksestä, joka koski työvoima- ja ympäristöpolitiikkaa. EU e arvioi kauppa- ja kestävä kehitysstrategiaa ja kauppapuolen sopimuksia ja lukuja, koska kauppaa tukeva apu sen pitäisi olla erittäin läheisessä yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Onko olemassa esimerkkejä parhaista käytänteistä AFTn puolella? Onko jotain parannuksia työntekijöiden oikeuksissa, jotka voidaan yhdistää AFT-projekteihin? Kysymys koskee myös ympäristöä, sitten digitaalinen kauppa. Minä vähän hämmentää tämä SND-varjo esittelijän näkemys tässä kauppa- ja palvelusopimuksesta. Siinä pyritään vain päivittämään kaikkia aukkoja, joita, jotka koskevat internetin ja digitaalista kauppaa, mutta tämä ei kuitenkaan tapahdu rinnakkain. Onko AFT-puolella puhetta näistä monenkeskistä neuvottelusta, jotka ovat nyt jumissa globaalin kontekstin vuoksi, mutta keskustelteko te monenkeskeistä kauppaan ja palveluiden sopimuksista? onko tämä nyt vähän liian brutaali yhteenveto? Ovatko, onko idea, että AFT on keino käsitellä digitaalisia kysymyksiä köyhimmissä maissa ja rikkailla mailla on sitten omat sopimuksensa tisassa? Onko tässä kuulu välillä? Vai onko jotain rinnakkaisia integroituja keskusteluja näistä kysymyksistä, jotka koskisivat digitaalista kauppaa? Olen kiinnostunut tietämään. Kiitos kollegat. Kaksi puhujaa vielä ja vetäisin puhelistaan kiinni sen jälkeen. Panelisteillekin pitää aikaa. Schuster. Paljon kiitoksia näistä esityksistä. Nämä olivat erittäin merkittäviä, koska vain jos onnistuimme yksityisen sektorin kattavasti ottamaan mukaan kauppakysymyksiin, mutta tätä kautta myös kehitysapukysymyksiin, niin äh, asia saadaan ratkaistua. Tästä kauppaa tukevasta avusta haluaisin kysyä vain, onko äh, alueellista tai alakohtaista eriyttämistä äh, sen suhteen, mitä pullonkauloja on alueellisesti välissä tarkoitan erilaisia maaryhmiä, mutta myös maan sisällä, koska voin kuvitella, että on eroa esimerkiksi maaseudulla ja kaupunkialueella. Ja sitten myös alakohtainen eriyttäminen, voidaanko sanoa esimerkiksi, että tuolla alalla tarvitaan erityisesti näitä toimenpiteitä, toisella alalla toisia. Tämä minua kiinnostaisi. Uh, thank you very much and last speaker. Kiitos lopuksi. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensimmäinen kysymys liittyy asiaan, jota ihan lyhyesti käsiteltiin ja yleisempään kontekstiin. Haluaisin tietää, millainen vaikutus tällä uudella kansainvälisellä tilanteella eh, teossa voi olla tähän kauppaa tukevaan apuun. Eh, sanoit, että Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli, mutta halusin kysyä, että ollaanko huolissaan äh, kontekstin kielteisestä vaikutuksesta myös tähän ohjelmaan. Toinen äh, kysymys liittyy digitaaliseen liitettävyyteen ja kaikki puhuivat siitä, että on tarpeen eh, pitää eri langat yhdessä. Eh, eh, on kyse infrastruktuurista ja pätevyyksien lisäämisestä, joten minua kiinnostaisi, jos puhujat voisivat vähän tarkemmin selittää, miten voitaisiin vahvistaa näitä eri avun pilareita, jos hallitukset eivät ole mukana, jotta jotka koordinoisivat sitten näitä eri toimia. Kiitoksia. Ja nyt käännetään panelistien puoleen. Teillä on mahdoton tehtävä. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan kolmessa minuutissa. Robert Sensiksi. Kiitos paljon ja kiitos myös siitä, että tunnustit, että tämä on mahdoton tehtävä. Minä Otin näistä kommenteista joitain ylös. Ja kun puhutaan ilm- investointiin niin ilmastosta, niin se on tärkeä osa kauppaa tukevaa kehitysapua silloin, kun se luotiin ja jopa ennen sitä. On mielenkiintoista, että on useita eri ehdotuksia, joita, joista käydään keskustelua paraikaa maailman kauppajärjestössä, ja tämä koskee nimenomaan kaupan helpottamista – olette tietoisia kaupan helpottamissopimuksesta, mutta nyt on myös käyty keskusteluja eri jäsenryppäiden välillä, jotta saataisiin tätä investointi-ilmapiiriä ilmastoa avoimemmaksi. Ja Buenos Airesissa varmastikin tehdään katsaus siinä, missä mennään. Tämä tilivelvollisuus ja korruptio, tämä on erittäin tärkeä osa keskustelua. Kaupan helmottamissopimus sopimus antaa ei ainoastaan ennakoitavuutta hallinnon eri järjestelyihin, ja kun ajatellaan tullitulojen tärkeyttä suurelle osalle kehittyviä maita, tämä on tärkeä osa valtion talousarviota, niin ennakoitavuuden lisääminen ja tulojen kerääminen on erittäin tärkeää. Ja sitten jos tähän otetaan mukaan tämä digitaalinen ulottuvuus, niin se on merkittävä. Tällaiset tapauskertomukset osoittavat, että sähköiseen kaupankäyntiin siirtyminen voi lisätä hallintojen tuloja. Digitaalisesta ympäristöstä on paljon erilaisia kokemuksia. Mitä tulee kuluttajien suojaan, niin keskustelut ovat tähän mennessä olleet sellaisella tasolla, että tässä nyt ensinnäkin ryhdytään ylipäätään näihin tämän tyyppisiin toimenpiteisiin. Turvallisuus ei vielä tässä vaiheessa ole ollut keskustelun keskiössä. Mitä tulee maahanmuuttoon, niin eräs ulottuvuus, joka mielestäni Heräsin jälkeen keskustelu tämän aiheen tiimoilta on ollut se, että tällä maahanmuutolla saattaa olla taloudellisia seuraamuksia, mutta saattaa myös olla luonnon ilmiöitä, jotka tuo, työntävät ihmisiä etäälle omista maistaan, kotimaistaan, ja tämä saattaa olla eräs syy maahanmuutolle. Eräs asia, joka nousi keskusteluissa esiin, on se, että miten epäonnistuvat tullimenettelyt saattavat johtaa siihen, että katastrofiapu, humanitaarinen apu ei pääse avulle. Eli mikäli tällaiset pullonkallat saadaan poistettua, niin silloin humanitaarinen apu pääsee virtavivaisemmin perille ja ihmiset pääsevät kenties rakentamaan elämänsä uudelleen näissä kohteissa. Vuosittain kestänkehityksen tavoitteissa Monet ovat, niihin on sitouduttu ja niissä puhutaan myös hallinnon parantamisesta. Jotkut maailmankauppajärjestön jäsenet suhtautuvat tähän keskusteluun hieman eri tavalla. Jotkut halusivat nähdä kahdenvälisiä suhteita tai monenvälisiä suhteita tai Haluaisin tässä ottaa myöskin itse päättää, miten nämä suhteet luodaan. TISassa on erilaisia sääntöjä vauraimmille maille ja sitten helpotettuja menettelyjä köyhimmille maille. Ja keskustelut ovat maailman kauppajärjestössä varsin eloisat. Ja mitä tulee kaupan helpottamiseen, niin sähköisessä kaupankäynnissä käydään tämän nykyisen sähköisen kaupankäynnin toimintamaan suhteen – ja sen sisällön suhteen keskustelua, minkä mitä tulee palveluiden helpottamiseen, niin, niin siitä käydään myös keskustelua. Jotkut saattavat pitää tätä maahanmuuttoon liittyvänä asiana. Tämä keskustelu on elasampaa kuin miten te saatatte sen kuvitella. Ja nyt olen puhunut pitkälti yli kolme minuuttia. Pahoittelut siitä. Thank you very much and I turn now to our second. Kiitos. Olemassa. Sorry. I will also focus on a few points. Anteeksi, keskityn joihinkin kysymyksiin. En pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tämä maahanmuuttokysymys. Meksikon entinen presidentti iltapäivä kokouksessa sanoi, että joko minä lähetän teille tuotteeni tai minä lähetän teille ihmiseni. No, nyt muurin kautta siitä tulee vaikeampaa, mutta kestävien taloudellisten edellytysten luominen ihmiselle auttaa huomattavasti näiden maahanmuuttovirtojen pysäyttämisessä. Yksi tapa on, kun luodaan myönteinen yksityisen sektorin ympäristö, on sääntelyympäristön parantaminen. Tämä ei ole kovinkaan kallista, siinä tarvitaan teknistä apua. Ja Euroopan unia antaa tätä teknistä apua hyvin paljon alueellisella tasolla. Katsotaan esimerkiksi sähköistä kaupankäyntiä, internetin pääsyä, Äh, lahjoittajat käyttävät 500 miljoonaa vuodessa siihen. Se ei näytä kovinkaan paljon olevan, mutta sitä käytetään sääntelyympäristön aikaansäämiseksi. Ja kun se on olemassa, niin sitten yksityinen sektori tulee mukaan. Me teemme OECDssä tutkimuksen, katsoimme kuinka paljon yksityinen sektori on mukana ja huomasimme, että äh, kahdessa vuodessa vipuvaikutuksella saimme 800 miljardia ylimääräistä yksityisen sektorin investointeja äh, luoko tämä myös yritysten yhteiskuntavastuuta? Kyllä, mielestäni yksityinen sektori on yhä enemmän kiinnostunut yhteiskuntavastuusta ihan omasta halustaan, eikä koska hallitukset vaativat sitä. Mutta hyvä esimerkki on tekstiiliteollisuus Bangladesissa, jossa useat EU-jäsenvaltiot äh, kokoontuivat yhteen yksityisen sektorin tekstiilituottajiensa kanssa ja myöskin Bangladeshin hallituksen kanssa parantaakseen Bangladeshin tekstiilitehtaita. Arviot näistä yksityisen ja julkisuuden eh, sen, siis kumppanuuksista soittavat, että ne toimivat varsin hyvin yhteisrahoituksessa e, siinä, e, että ne sanovat, toimivatko nämä asiat ja voimmeko oppia niistä. Maailman talousfoorumi yhdessä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa Genevessä tekee erinomaista työtä osoittaessaan e, mikä toimii ja mikä ei toimi julkisen ja yksityisen sektorin välisissä kumppanuuksissa. Ja sitten äh, hyvä apu ja sen tehokkuus. OECD ei siksi, että minä tulen sieltä, mutta äh, OECD on äh, kehittänyt erinomaiset periaatteet, Pariisin avun tehokkuusperiaatteet. Siinä on kyse vastuullisuudesta, omistajuudesta, ähm, maan prioriteettien äh, kunnioittamisesta ja ähm, hallinnoimisesta, tulos, tuloshallinnoimisesta. Nämä periaatteet ovat erittäin tärkeitä vieläkin ja se, mikä mielestäni on huolestuttavaa, kun olin Genevessä ja keskustelimme yksityisen sektorin mukaanottamisesta, joku EU-jäsenvaltiosta sanoi, että ehkä olisi aika luopua näistä Pariisin periaatteista. Mielestäni yksityisellä sektorilla on erittäin tärkeä rooli. Yksityinen sektori on kiinnostunut osallistumaan, mutta yksityisen sektorin mukaan ottaminen, oli kyse sitten Alankomaiden yksityistä sektorista Suomen yksityistä sektorista, vaan siitä, että luodaan yksityistä sektoria kehitysmaissa, mutta meidän hallitusten on autettava ja me emme saa palata 20-30 vuoden takaisiin huonoihin esimerkkeihin, jossa kyse oli ainoastaan meidän oman yksityisen sektorin sektorimme edistämisestä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Toivottavasti Los Angeles on vielä yhteydessä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Erinomaista. Neljä kommenttia erinomaisista, kys- erinomaisiin kysymyksiin. Ensimmäinen kommentti koski säätelyympäristöä. Opin tehdessäni tutkimusta ja kaupan haasteista – Hyötyykö te sanon, että vanha bisnessäätely verot ovat tärkeitä myös pk-yrityksille, jotka käyvät e-kauppaa. Meillä on yhä nämä vanhat haasteet, joiden kanssa on kamppailtu pitkään. Ehkä nyt on sodin mahdollisuuksia, kun jotkut kehitysmaat näkevät, että pk-yrityksistä tulee online-yrityksiä ja vientiyrityksiä. Ehkä se antaa pontta kehitysmaille. Te haluatte lisää viejä, lisää verkossa myyviä yrityksiä, lisätä yrittäjäkapasiteettia talouksissa. Miksi käyttäisi tätä mahdollisuutta myös muuttamaan vero- ja säätelyongelmia? Ja tässä on kytkös maahanmuuttokysymyksiä, kun olen työskennellyt aika paljon e-kauppayritysten kanssa, pienten ja suurten kanssa kehitysmaissa ja kehittyneissä maissa. Meillä on huolenaiheita siitä, että huolia kehittyneiden maiden politiikoista oman mielensä kannalta. En tietysti ollut puhua EUsta, mutta kysymys on siitä, mitä kehittyvät maat ja vähiten kehittyvät maat pärjäävät korkeampien de minimisääntöjen kanssa. Kysymys on niiden verotuksesta, kun ne myyvät Euroopan markkinoilla. Jos päästäisiin vero- ja tariffiesteistä halvoille tuotteille, joita pk-yritykset vievät. E, jotain erityiskäsittelyä vähiten kehittyneille maille markkinoilla, kuten Eurooppa tai Kanada, ne on alhaiset de minimis arvot. Tullikynnyksille. Ja sitten kuluttajien suojakysymykset verkossa. Hän täytyy tarkastella niitä kehitysmaissa. Tältä kehitysmaista on paljon ympäristön muuttamisessa digiaikana. Olen työskennellyt kovasti Latinan Amerikan kanssa äskettäin analysoin, mitä siellä tapahtuu ja näin, että siellä on paljon yrityksiä maissa ottaa esimerkiksi vastuukysymyksiä tietosuojalainsäädäntöä, suojalainsäädäntöä online-kaupassa. Ja kun puhun yrityksille, on huolia joskus hallitukset tekevät tätä eristäytyneen kehitysmaissa. Ne on näitä sääntöjä politiikkaa ja eivätkä ne mieti, eivätkä ne ota kaikkia yritysten näkemyksiä huomioon pienten ja suurten. Että meillä on sisä, tasapainoista säätelyä, jossa tietosuojalausekkeet eivät ole liian rajoittavia ja liian raskaita pk-yrityksille, jotka pyrkivät kaupallistamaan tuotteita ja palveluita. On tärkeää, että yksityinen ja julkinen sektori ovat pöydän ääressä yhtä aikaa. Kehitysmaiden yksityisten sektorin kyky artikuloida tarpeitaan on tärkeää. Näin aika paljon säätelyä, sitä huolestuttaa minua. Ja koska se on vain tietämätöntä jossakin maissa eikä sinä ole säätettä yksityisellä sektorilla. Ja neljällä alueella espanjalainen rouva kysyi, miten operaatioon saadaan yksityisen julkisen sektorin yhteistyö. Tämä on hyvä kysymys. Miten tämä voi seurata? Me olemme vähän alustamasti pyrkineet kartoittamaan ja seuraamaan yritysten tekemisiä Alibaba, eBay ja pienet afrikkalaiset yritykset, miten ne investoivat teidän kauppaan olen pyrkinyt nöyrästi tehdä sitä, mitä muut ovat tehneet isommassa mitassa. Mutta kolme asiaa tar- on tärkeitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä. Kehitysmaissa julkisen sektorin ja yhteisen sektorin välinen kulma on suuri, kun kysymys on teknologian ymmärtämisessä, teknologian voiman ymmärtämisessä ja vahvistavan ympäristön luomisessa, tai tarvitaan, että teknologia auttaisi yrityksiä ja kuluttajia. Tämän puolten yhteensäättäminen ja se, että julkinen sektori ymmärtäisi, mitkä haasteet ovat yksityisen sektorin edessä, se on selkeä hyvä asia. Toinen asia on, että, että kun puhutaan uusista kumppanuksista, tullikysymykset tulevat esille. Tullit ovat huolestuneita siitä, että pikkupaketteja kulkee ympäri maailmaa jakaneen tulli on huolestunut siitä, että he eivät tiedä, mitä noissa paketeissa on. Ja niitä pyritään seuraamaan. ei käytä sitä uutta dataa, jota online-alustoilla on e-kaupasta, mikä mahdollistaisi tulijat käyttää dataa riskien analysointiin ja löytää anomalioita lähetysten kulussa ja kohdistaa tutkimuksen pakettiin, jotka mahdollinen uhka ja legitiiminen, legitiimi kauppa 90 prosenttia Mä sen läpi tätä dataa niin tunne. Sitten yhteisrahoitus sekä infrastruktuurin ja viennin edistäminen digiaikana. Tätä ei voi tehdä vain julkinen sektori. Meidän pitää saada sektorit yhteen. Kumpikaan yksin ei riitä. Tämä koskee myös infrastruktuurin kehittämistä. Molemmat osapuolet täytyy olla pöydän ääreen ja luoda yhteisrahoitusta. Meidän täytyy ajatella bisneksen auttamista digiaikana. Kiitos panelisteille. Paljon ideoita, hyviä johtopäätöksiä. Näin lopetamme ensimmäisen paneelin ja pitäisi tehdä heti vaihtaa uudet pohjat Ja suurella ilolla annan puheenjohtajuuden kakkospaneelissa kollegalle varapuheenjohtaja Väyryselle. Thank you for your... Kiitos tästä erinomaisesta johtamisesta tässä omassa osiossasi meillä on hieman aikataulullisia ongelmia. Olemme jääneet aikataulusta jälkeen. Kaikki saavat toki kahdeksan minuuttia aikaa, mutta mikäli onnistutte puhumaan nopeammin, niin se olisi kyllä vallan mainiota. Ja nyt kun ihmiset vasta asettuvat paikoilleen, niin minä aloitan jo esittelypuheenvuorolla. Ensimmäinen puhujamme on Marietta Jaager, varapääjohtaja Euroopan komissiossa devko pääosastolta Hän on työskennellyt komissiossa vuodesta 2005 lähtien. Hän oli osastolla päällikkönä ja sitten hän on sitten toiminut myös kabinetin päällikkönä komission jäsenen kabinetissa. Hän on mm, ennen komissiouransa ollut helpottamassa Slovenian liittymistä Euroopan unioniin ja hän on ollut myös ensimmäinen pysyvä edustaja Slovenialle Euroopan unionissa. Te saatte ensimmäisenä puheenvuoron kahdeksan minuuttia aikaa nopeammin toki, jos mahdollista. Kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat. Komission nimissä minä haluaisin ensinnäkin kiittää Euroopan parlamenttia ja näitä kahta valiokuntaa siitä, että ovat kutsuneet koolle tämän erittäin tärkeän kokouksen. Tämä on erittäin ajankohtainen. Kaupatelva kehitysapu on tärkeä aihe ja kuten täällä on aiemmin jo sanottu, meidän on nyt kysyttävä itseltämme, pitääkö meidän, meidän tulee nyt tarkastaa, onko kauppaettokava kehitysapu edelleen toimiva. Neven Mimicha sanoi, että mikään valtio ei ole koskaan kehittynyt ilman kauppaa, joten kauppaa tukeva kehitysapu on erittäin tärkeä työkalu, mikäli halutaan, että maat voivat hyötyä kansainvälisen kaupan hedelmistä. Vuonna 2007, kun tämä strategia hyväksyttiin, niin siitä lähtien Euroopan unionin kauppa- kehitysapu on noussut 85 prosenttia. EU on suurin kaupaa tukeva kehitysavun tukija, kun EU antaa kolmasosan kaikesta maailmanlaajuisesta kauppaa tukevasta kehitysavusta. Vaikkakin nämä luvut ovat erittäin vaikuttavia, niin paljon työtä vielä edessämme. Kaupan vapauttaminen on helpottanut miljoonien ihmisten poistamista köyhyyden ikeestä, niin nämä hyödyt eivät ole jakautuneet tasaisesti ihmisten välille. Epätasa-arvon välillä on siis suuri ongelma. Monet maat eivät ole pystyneet mukautumaan muutokseen ja kilpailuun. Suunnat kiireellisiä haasteita meillä on edessämme ja globalisaatio tuo mukanaan myös lieveilmiöitä, sukupuolten välinen epätasa-arvo, ilmasto-ongelmat, epätasa-arvoinen koulutusmahdollisuuksien jakautuminen, muutamat mainitakseni. Epätasa-arvo on laajempaa, se on suuri ongelma, ja kolme neljäsosaa meidän kumppanuusmaissamme kärsivät Mm, korkeammasta epätasa-arvosta kuin mitä se oli 25 vuotta sitten. 2015 48 vähiten kehittynyttä maata edustivat ainoastaan prosenttia palveluiden ja tuotteiden viennistä, ja heillä oli paljon suurempi kauppa taseen vaje. Tämä johtuu alueellisesta integraatiosta, teollisuuden kehittymisestä, se, että primäärihyödykkeisiin ollaan varsin riippuvaisia, joten on erittäin tärkeää, miten resurssit jaetaan, jotta voidaan saavuttaa tehokkaampi, parempi kasvu. On selkeä tarve pyrkiä siihen, että investoinnit saadaan tehokkaammaksi. Mikäli haluatte muistaa erään viestin, jonka jätän teille, niin kestävyyden tulisi olla meidän toiminnamme keskiössä enemmän kuin koskaan siten, että tuotaan investointeja ja kauppaa. Ja kuten muistan, että komissio teki erittäin kunnianhimoisen ulkoisen investointiohjelman, ja me pystymme FCDn direktiivin esittelemään syyskuun aikana. Mutta meidän on jälleen kerran katsottava, mitä tehdään kapautukevalle kehitysavulle, onko se edelleen asiansa ajava toimintamalli ja parantaako se kaupan valmiuksia ja luoko se uusia ja kunnollisia työpaikkoja. En puhu nyt kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, että kaupautuva kehitysapu on linjattava näiden tavoitteiden kanssa, mutta 17 tavoitteen monimutkaisuus ja toisiinsa liittyvyys tarkoittaa sitä, että nämä on myös liitettävä paremmin kauppaa tukevan kehitysapun 2030 agendan myötä me olemme pyrkineet ne linjaamaan eurooppalaisen konsensuksen ja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. olemme sitoutuneita työskentelemään tehokkaammin ja hyväksymään ja ottamaan vastaan nämä uudet haasteet. Ja hyvä puheenjohtaja, minä jätän puolet puheestani käyttämättä. Konsensuksen jälkeen sanoisin, että mahdollisuudet saavuttaa kauppaa tukevan kehitysavun Tavoitteet pide siinä, että kaupasta tulee tärkeämpi osa kehitysapun. Tämä kapottuvan kehitysavun strategian päivittäminen on erittäin suuri mahdollisuus viedä kehitysapua pidemmälle. Tämä on se toinen viesti, jonka minä haluaisin jättää jälkeeni. Meidän on löydettävä keino käyttää kapautukevaa kehitysapua ja politiikan koherenssia yhdessä, jotta voidaan saavuttaa parempaa tehokkuutta ja parempi koherenssi. Kuinka me haluaisimme toimia? Ensinnäkin me haluamme, että yhteisten hajanaisuus poistettaisiin siten, että on eriytetyt ja selkeytetyt vastuualueet. Kapatokan kehitysavun tulee olla systemaattisten yhteyksien tulos, ja tässä tulee julkinen ja yksityinen puoli yhdistää. Lisäksi on budjettituki ja eri välineet sopeutettava yhteen ja näitä on käytettävä paremmin hyväksi. EU on käytettävä paremmin hyväksi kaupankäyntimenettelyitä. Monien kehittyvien maiden kanssa on tehty vapakauppasopimukset ja 98 on helpotetut kaupankäyntimenettelyt. Kaupankäynnit tulee olla etusijalla ja yhteistyötä on tehtävä yksityisen sektorin kanssa. On katsottava, miten me haluamme panna täytäntöön ulkoisen investointiohjelman. Tämä on uusi mahdollisuus meille. Lisäksi meillä on otettava kaupankäynnin ja investointien nykyinen todellisuus paremmin huomioon eri ohjelmissa siten, että luodaan todella kestävää kehitystä, siten että reilu ja eettinen – kaupankäynti on osa kokonaisuutta. Vaatteiden suhteen ollaan pyritty siihen, että kokonaisuus toimii reilummin, kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja niin poispäin. Meidän on katsottava, että kauppaa tukevan kehitysavun suhteen keskitytään paremmin valvontaan ja seurantaan. Valvonta ponnistelumme eivät jää Kapatokivan kehitysavun EU-seurannan piiriin. Enemmän laatua, määrällisesti vähemmän ja lisäksi on tehtävä kvantitatiivinen arviointi kaupankäyntiinvestointien suhteen. Meidän on luotava kestävää taloudellista kasvua – ja kunnollisia työpaikkoja ja meidän on saatava käyntiin kunnollinen kehityspolitiikka. Kiitos puheenjohtaja, toivottavasti en puhunut liian pitkään. Kiitos. Siegfried Leffler on toinen puhuja. Hän on Gates-edustuston johtaja. Kyseessä on Saksan kehitys yhteistyöviranomainen. Ennen kuin hän siirtyi Brysselin Gitsin johtajaksi, hän oli Akrassa Gits maajohtaja 2011-2016 välisen ajan. Hänellä on yli 15 vuotta kansainvälistä kokemusta. Hän on johtanut suuria kehitysyhteistyöhankkeita ja aloitteita, ja hänellä on kokonaisvaltainen työkokemus myös lähi -idästä. Leffler, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. On ilo olla täällä tänään. Haluaisin kiittää Intaa ja DEVE-valiokuntaa siitä, että olet järjestäneet tämän tärkeän kuulemisen, että ne ovat kutsuneet GIC tämän äh, tärkeän tärkeänä eurooppalaisena jäsenenä eh, tänne. Kauppa, hyvät naiset ja herrat, voi olla tärkeä eh, kestävän talouskasvun moottori. Eh, sen täyden potentiaalin hyödyntäminen sisältää useita haasteita sidosryhmillä kaikilla tasoilla, ei pelkästään kehitysmaissa, vaan myöskin kehittyneessä maailmassa tänään kokoonnumme katsomaan, mitä tähän mennessä on tehty ja mitä voimme siitä oppia. Se on erittäin tärkeää, jotta voisimme kauppaa tukevia apua tehostaa tulevaisuudessa. Gates on hyvin vahvasti paikan päällä EUn kautta ja Saksan kehitysyhteistyöministeriön kautta. Tällä tavoin pystymme hyvin arvioimaan tilannetta paikan päällä ja myöskin täytäntöönpantujen politiikan alojen toteutumista. Tämän, nämä tulokset me tarjoamme päätöksentekijöille EU-ssa ja kotimaassamme ja tiedotamme heille paremmasta mistä tavoista toimia, jotta voidaan tehdä tehokkaampaa tulosta. Sitten Vuonna heinäkuussa 2017 julkaistiin Saksan kehitysapustrategia, jonka nimi on äh, Vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa äh, kehityksen moottorina äh, korostettiin sitä, että tarvitaan johdonmukaista politiikkaa, kun mm, edistetään kauppaa ja kestävää kehitystä. Kaupapolitiikka sisältää kompromisseja, joitakin toimia on täydennettävä, jotta haitalliset vaikutukset vähenisivät. Tässä haluamme korostaa monin monenkeskisiä vuoropuheluja, jotta kukaan ei jäisi jälkeen tiellä kohti kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista. Ja yhdessä toisten saksalaisten virastojen kanssa GIZ tuki Saksan hallitusta uusien prioriteettien määrittelemässä ja siksi uusi Saksan kehitysyhteistyöstrategia sisältää kuusi pääala, Ensinnäkin alueellinen talouden integraatio ja oikeudenmukaiset kauppasopimukset, toiseksi kaupan helpottaminen, kolmanneksi laadukas infrastruktuuri, neljänneksi talouden infrastruktuuri, viidenneksi tuotantokapasiteetit ja kestävät arvoketjut ja kuudenneksi kehitykseen suuntautunut sijoitus ja kilpailu perustuen analyyseihimme ja niin olemme kehittäneet eh, arvion esteistä rajat ylittävälle kaupalle. Tämän teemme eri eh, toimien kautta, koulutuksen eh, kautta ja analyysien kautta. Yksityisen sektorin ja muiden sidosryhmien mukaanottaminen on työmme ytimessä ja se on tärkeää, jotta voimme saada aikaan kestäviä tuloksia. Hyvän hallinnon vastuullisuuden ja avoimuuden edistäminen ovat myöskin erittäin tärkeitä. Me haastamme kumppaneitamme ja hallituksiamme ja yksityistä sektoria, jotta ne noudattaisivat näitä periaatteita ja eh, edistäisivät niitä. Lisäksi me eh, kannustamme kumppanuuksiin parlamentin jäsenten ja muiden päätöksentekijöiden kanssa, jotta eh, kauppaa tukevaa apua tuettaisiin. Meidän teho- me voivat olla ainoastaan tehokkaita, jos politiikka mahdollistaa nämä toimet. Sijoituspuitteiston ja yksityisen sektorin mukaanottaminen on, korost- sitä on korostettu näissä keskusteluissa, esimerkiksi Addis Abeban toimintasuunnitelma ja Euroopan unionin ulkoinen sijoitusohjelma on aivan oikein suunnattu yksityiselle sektorille erityisesti me edistämme kauppaa ja yksityistä sektoria, kaupan helpottamisen, taloudellisen infrastruktuurin sijoitusten edistämisen ja äh, kaupapolitiikan neuvonannon kautta. Haluaisin korostaa neljää avain menestystekijää, jotta kaupaa tukeva apu voidaan toteuttaa. Nämä ovat samalla myös suuria haasteita paikan päällä. Ensinnäkin yksityisen sektorin mukaan ottaminen sekä täytäntöönpanevana että rahoituskumppanina. Se voi ainoastaan lisätä kauppaa tukevan avun tehokkuutta ja sen lisäksi sillä voi olla tärkeä rooli, kun suunnitellaan ja toteutetaan kauppaa tukevia toimenpiteitä. Esimerkiksi Gates on maailmanlaajuisen kaupan helpottamisallianssin jäsen ja koordinoi myös Saksan kaupan helpottamistoimia kehitysmaissa. Näin allianssien tarkoitus on tehdä yhteistyötä saksalaisten ja muiden yritysten kanssa kaupan helpottamisten pullonkaulojen tunnistamiseksi. Ja eh, me voimme nyt sitten saada yksityiseltä sektorilta ensikäden tietoja. Nämä mahdolliset eh, pullonkaulat eh, tarkistetaan paikallisyritysten ja hallitusten toimesta ja tämä keskustelu jo itsessään usein johtaa siihen, että suunnitellaan eh, hankkeita, jotka ovat osallistavia. Ja eh, loppujen lopuksi näillä hankkeilla sitten saadaan aikaan äh, vähemmän kalliita äh, tuonti- ja vientimenettelyjä. Montenegro on tästä esimerkki. Äh, halusimme lisätä nopeita tullauksia, jotka käsitellään tunnissa 25 prosentista 65 prosenttiin. Tätä tietoa tavoitetta seurataan kuriiripalvelujen tietojen kautta ja nyt äh, tämä äh, tavoite on saavutettu jo 55 äh, prosenttisesti. Tällä tavoin monet tärkeät tuotteet saadaan nopeammin yrityksille. Me olemme maailmanlaajuisesti toteuttaneet jo yli 1600 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, ja vaikka välillä voi olla hankala eh, saada kaikkien osapuolten edut sopimaan yhteen, niin se on mielestämme erittäin tärkeä menestystekijä, jotta eh, kauppaa saadaan edistettyä. Toiseksi haluaisin eh, mainita hyvän hallinnoinnin ja avoimuuden merkityksen kaupan kustannusten vähentämistä. Meillä on Keski-Aasiassa hanke, joka sisältää neljä Keski-Aasian maata, Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan ja Uzbekistan. E, tarkoituksena on luoda siellä hyvä ympäristö ja rakenteet alueelliselle ja kansainväliselle kaupalle. Tuomme siellä yhteen erilaisia hallitusten instituutioita e, eri naapurimaiden kesken ja edistämme monenkeskistä vuoropuhelua, jotta voidaan lisätä kaikkien osapuolten omistajuutta. Olemme perustaneet yhden luukun menettelyitä ja sähköisiä menettelyitä näissä maissa. Tällä tavoin voidaan nopeuttaa kauppaa ja lisätä avoimuutta. Tällaisen ympäristön merkitys maan talouskasvulle on hyvin tunnettu tosiseikka. Ja se, että kaikki toimijat otetaan mukaan monitasoisesti edistää tätä tavoitetta. Se on myös yksi tärkeä tavoite vuoden 2030 agendan täytäntöönpanossa. Meidän kokemuksemme osoittaa, että joissain tapauksissa täytäntöönpanijoiden antama tieto voi auttaa poliitikkoja tekemään tarpeelliset päätökset. Lisäksi meillä on hanke Bangladesissa, jossa edistetään yhteiskunnallisten ja ympäristöstandardien ja yhdessä ILOn kanssa e, siellä koulutamme työsuojelutarkastajia ja meidän hankeasiantuntijamme tekevät suoraa yhteistyötä tekstiiliteollisuuden johtajien kanssa, jotta voitaisiin noudat, varmistaa yhteiskunnallisten ympäristöstandardien noudattaminen. Yli 870 tehdasta ovat parantaneet kansainvälisten työsuojelusääntöjen noudattamista. Yli 200, 500 keskitason johtajaa ovat saaneet koulutusta. Kauppa on meidän mielestämme ei pelkästään talouskasvun moottori, vaan myös kestävän kehityksen ja osallistavan kehityksen moottori. Ja lopuksi haluaisin korostaa tiedotuksen ja yhteistyön merkitystä kumppanien välillä. Kaupassa on monenlaisia erilaisia osapuolia mukana. Kaikilla niillä on eri rooli ja eri edellytykset. Ja Monet maat tarvitsevat tukea kapasiteettien kehittämisestä. Me haluamme kaikissa hankkeissa yrittää saada aikaan yhteisymmärrystä ja saada se aikaan se, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä saman tavoitteen eteen. Jos olette kiinni nostuneita kaupaa tukevan avun tehokkuudesta ja puutteista, niin Gateset on teidän käytössänne. Jos olette kiinnostuneita hankkeistamme, voidatte löytää lisätietoja nettisivuiltamme. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että meidän mielestä on tärkeää toimia protektionista tendenssiä vastaan. Me odot odotamme kovasti tämän keskustelun jatkamista täällä ja muualla. Kiitoksia oikein paljon. Third speaker is uh, Dr. San Bilal. Kiitoksia Seuraavaksi San Bilal ECDPMssä ohjelma vastaavana hän, hänen ohjelmiinsa kuuluu alueellinen kehittäminen, osallistava kasvaminen, kehitys, ja tässä hän keskittyy varsinaisesti Afrikkaan ja AKT-kehitysyhteistyöhön. Olkaa Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että saan olla täällä tänään. Varmaan aamun keskustelun pohjalta selkeyt, että AFT on hyödyllinen lähestymistapa. Ja sitä pitää puoltaa. Se kiinnittää huomiota kauppaan, kaupan vaikutuksiin ja kaupan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen nousee esille. Yksi tärkeä elementti on epätasa-arvo, johon Rava Jägerkin viittasi. Pitäisi ymmärtää, että kehitysmaissa, niin kuin edistyneemmissäkin talouksissa, ollaan huolestuneita kaupan luomista riskeistä. Kauppa kaupan vuoksi ei ole tavoite. Kysymys on siitä, mikä kaupan hyöty on. Ja ihmiset kokevat, että kauppa ei ole hyödyksi tai että se kasvattaa epätasa-arvoa. Se on ongelma. Jos me tiedämme, että kauppa lisää hyvinvointia, mutta jos liian moni ja häviön puolelle kaupparakenteissa. Se on huolenaihe. Joten kauppaa tukeva apu on hyvä keino tasoittaa kehitystä. Tuon sanottu, niin haluaisin vähän pohtia AFT-käsitettä. Onkohan kauppaa tukeva apu ihan vain kaupan kanssa teke- kytköksissä? kun me AFTstä puhumme, puhutaan alueesta integroinnista, infrastruktuurin kehittämisestä, ympäristö, säteilyympäristö, joka auttaa asioita. Kaupassa täytyy tuottaa jotain. Kehitys, tuotanto, teollistuminen, palvelun tarjonta, sektorin rooli, joka täällä on tullut esille – ja lopuksi investointien oli Kaikki jotenkin to- menevät AFTn otsakeen alle. Mutta nyt puhutaan jo laajemmasta kauppa-agendasta. On puhuttu AFT-agendan joustavuudesta. Se on hyöty, mutta tämä voi olla myös vähän harhaanjohtavaa. Ei ole niin, että me aina keskitymme kauppaan, kun puhutaan kehityksen politi- koherenssista. Täytyy ymmärtää, että kappaa tukeva apu voi olla aika hötyinen eri avunantajat, eri vastaanottajat ymmärtävät asian eri tavoin. En ole varma, pitäisikö kaikkien kehitysmaiden kehittää oma AFT lähestymistapaa. Me olemme auttaneet kehitysmaita AFTn suhteen, mutta tämä on enemmän avunantajien pyyntö. Me tarvitsemme enemmän kehitysstrategioita. Eli ehkä AFT on keino välillä kaventaa kehitysagendaa kauppaa helpottaviin toimiin. Nämä tärkeitä, mutta eivät ainoita tärkeitä asioita. Kaupan agenda tasalta laajenee. Se kattaa useampia asioita sekin lisää tarvetta miettiä, mitä AFT nykyään on. Ja kauppatukevan avun olennainen piirre on apu. Siinä 2000-luvun alkupuolella alettiin sitten miettiä kauppakysymyksiä ja sitä kautta apua. No jatkuvat viitteet yksityisen sektorin investointeihin, uuden rahoituksen löytämistarve, lainojen tarve on esille, mutta tärkeää on myöskin se, että yksityisen sektorin luototuksen vipuvaikutus on suuri, mutta tämä osoittaa, että kapaava pieni elementti ja AFTssä avun määrän pitäisi olla aika pieni. Eli kun me mietimme kauppaa, meidän täytyy ajatella, että apu on marginaalisempi piirre tässä. Täytyy miettiä, mikä on avun vipuvaikutus. Tämähän on tunnettu osa 2030-agendaa, mutta se ei aina ole ihan niin selkeä, kun puhutaan AFTista. Eli sekarahoitus, sitä aina lasketaan AFTksi, yksityisen rahoituksen rooli, antakestyksiä, mitä arvintaan riskiä, mitä rahoitusta, mitä rahoituslähteitä on olemassa, viennin, tuonnin tukeminen – ne ovat tärkeitä odottavuuksia. tästä tämän näkökulmasta EUn aloite on tärkeä tämä olkoinen kapasiteettikin on tärkeä. Siinä on strategisen kehittämisen rahasta mukana, mutta tämä voisi kytkeä myös perinteisiä AFT-piirteitä ja kolmannen pilarin. Me puhumme kaupan rahoittamisesta ja laajemmin Ramikin kaupasta, niin meidän pitää tässä avartaa horisonttia. Lemmäs puhuja toista, mutta tuommeko me ainoastaan kehitysmaita, niin kun, ja meidän pitäisi tukea omaa yksityissektoria. Mutta samaan aikaan e on se, että tuetaan yksityistä sektoria, että se hyödyttäisi kauppaa ja ja pyritään saamaan sitä hyödyntämään teknologian siirtoa tässä voitaisiin kannustaa Eurooppa ennustamaan köyhimpiin maihin. Meillä on siis se tuo, että tuo yksityisen sektori ei ainoastaan kehitysmaissa, vain omia yrityksiä. Mutta meidän pitää välttää ne vaarat, että meillä olisi valtion apua, suoraa apua sektorille, niin tämä teistä tulisi pelkästään oma viennin edistämisprojekti, joka vääristäisi kilpailua tämä AFT-kehitysnarratiivi täytyy saada jotenkin yhteensovitettua. Lopuksi puhun kestävyydestä. Se ei ole tullut tarpeeksi vahvasti esille AFT-keskusteluissa. Puhun nyt vähän Saksan näkökulmasta, mutta, mutta uudessa AFT-strategiassa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota idea, miten me toimme kestävää kehitystä, ympäristöä, vastuullisia bisneskäytäntöä, reilua ja eettistä kauppaa, miten me tuomme niitä. Me tarvitaan enemmän resursseja tähän. Ja sitten sukupuolikysymys. Eli kesä oli tappaaminen Brysselissä. EU, e ja naisten roolista kaupassa. Tämä na, naisnäkökulma on usein tällainen päälle liimattu teema, se pitäisi valtaa virtaa sitä voimakkaammin, samoin köyhyys. Kiitos. All three for the... Kiitos kaikille kolmelle erinomaisista pohjustuksista. Jaager joutuu poistumaan muutaman minuutin päästä, joten jos hänelle on erityistä asiaa, niin olkaa hyvät ja puhukaa nyt. Hautala, olkaa hyvä. Very direct question to Marietta. No, minulla on ihan suora kysymys Marietalle. Yeah, yeah, thank you, Marietta. I, I listen... Niin, kiitos Marietta. Äh, kuten kaikki muutkin, kuuntelin hyvin tarkkaan, kun äh, esittelit hieman äh, uusia elementtejä tässä uudistetussa kauppaa tukevan avun strategiassa. On erittäin tärkeää, että komissio tekee kunnollisen tiedonannon josta toimielimet ja sidosryhmät voivat keskustella julkisuudessa. Joten miten voitte vakuuttaa ähm, varapuheenjohtaja Timmermansin, että tästä täytyy tehdä tiedonanto toimielimille eikä mikään henkilöstön työasiakirja? Toivottavasti olen hänet vakuuttanut. Yes, uh, I would like to have a very brief question. Minulla olisi myös lyhyt kysymys. Kun kuulin nämä puheenvuorot, kuinka te näette tasapainon EUn kauppa kehitysavun ja kansallisten jäsenvaltioiden kauppaa kehitysavun toimien välillä. Usein tässä pyritään vahvasti kansallista taloutta edistämään. Kolmas kysymys komissiolle. Curtin Darling, olkaa hyvä. Um, yeah. Niin, kiitoksia oikein paljon. Äh, vähän tarkempi kysymys ehkä tästä uudesta strategiasta. Te mainitsitte yleiskuvassanne, että että ähm, hyvä työ on yksi tärkeä kysymys. Ja yksi tapa epätasa-arvon vähentämiseksi on työmarkkinoiden parantaminen ja hyvien työpaikkojen luominen. Ja tässä osa on sidosryhmien vahvistaminen ja monien ryhmittymien heikko heikkous kehitysmaissa vie pohjaa hyvien, hyviltä työpaikoilta. Eli tässä strategiassa kapasiteetin rakentaminen työmarkkinoilla e, e, on tärkeää, jotta hyvät työpaikat saadaan todella toteutettua tulevassa kauppaa tukevan avun politiikassa. Hyviä kysymyksiä. Hän nyt Marita saa puheenvuoron, vastauspuheenvuoron ja sitten otetaan kysymykset seuraaville. Kiitoksia. Parhaat kysymykset aina kuullaan valiokunnissa. Me toivomme, että pitkällisten keskustelujen jälkeen komission kanssa niin me saamme läpi tämän meidän toiveemme saada tiedon, antaa tiedonanto. Me niin emme tätä voi vielä vahvistaa, mutta me teemme kaikkemme, että me pystymme omassa talossamme vakuuttamaan kaikki siitä, että tämä ansaitsee kunnollisen käsittelyn, tärkeän otsikon. Tämä on tärkeä kaavankäden kaanilta. Me toivomme, että marraskuun pakettiin olisi mahdollista saada tämä aikaiseksi, jotta voitaisiin juhlia tätä 2010 vuoden strategian 10-vuotispäiviä. Tämä on Marietta Jaagerin oma henkilökohtainen viesti ja pyrkikää tekin auttamaan siinä, että vakuutamme muut, että meidän olisi saatava tiedonanto ulos. Arvon puheenjohtaja komissio luvallanne myös kertoo teille jatkossa, missä mennään. Ja olen sitä mieltä, että vastatakseni toisen kysymyksen, että meidän on tehtävä paremmin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mitä tulee konsensukseen ja 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on tärkeää, että olisi enemmän yhteisiä ohjelmia. Tässä piilee suuri potentiaali. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi yhteensovittaa ja katsoa, miten talousarvion tukeminen voisi olla läsnä tässä. Mikäli nämä kaikki eri elementit saadaan yhdistettyä ja yhteistyötä parannettua jäsenvaltioiden kanssa, niin minä uskon, että meidän tekemän työn tehokkuus tulee kertautumaan moninkertaisesti. Mikäli keskustelette kollegojen kanssa, niin olkaa hyvä ja välittäkää tämä viesti eteenpäin. Te tiedätte, että minä peräänkuulutan aina elinkelpoisia työoloja, milloin on hyvä työ historia tämän asian suhteen. Meidän tulee laittaa kuulemiset tämän suhteen, tulee katsoa näitä räätälöityjä ohjelmia. En tiedä mihin suuntaan tämä tulee kulkemaan, mutta tulevaisuus näyttää. Tämä on pitkä prosessi ja minä tulen tekemään parhaani DevCo-pääosaston kannalta, jotta myös nämä asiat otettaisiin uudessa strategiassa huomioon. En vielä osaa näistä ohjelmista tai välineistä sen enempää sanoa. Kiitos oikein paljon. Kiitos, Jager. Seuraavaksi palaamme tähän alkuperäiseen puhelistaan. Areena on ensimmäisenä puhelistalla. Kiitos, Jager. Kiitos. Minä en esittänyt kysymystä Jagerille, koska halusin kemminkin esittää poliittisen kysymyksen. Minkä takia strategiaa kutsutaan kaupan edistävä apu AFT eikä niin kuin saksalainen panelisti kutsui kauppapolitiikkaa, joka on kehitysyhteistyö suuntautunut. Tämä on ongelma. AFT-strategiasta saa sen vaikutuksen, että sinne on lähtökohta, se sanotaan, täytyy uudelleen suunnata kehittyisyhteistyötä kauppapolitiikkaan. Otetaan esimerkki Afrikan maista. Tällä hetkellä yksi kysymys on tietää, josko jonnekin näiden maiden tuotantoprioriteetti on eurooppalaisten kasvissuoja määräysten noudattaminen, jotta vienti onnistuisi vai pitäisikö niiden kehittää alueellista kauppaa, sisäistä kauppaa Afrikassa, jotta kauppa kasvaisi. Puhun Itä-Afrikasta, Etelä-Afrikasta, Kaakkois-Afrikasta alueilla, mikä on prioriteetti, jos puhutaan kauppaa tukevasta avusta prioriteetti on tukea näiden maiden Eurooppaa vientiä jotta ne ottaisivat siis eurooppalaisia määräyksiä. Se on ensimmäinen kaupan este Euroopan suuntaan näiden maiden etäisyys, tuotannon laji ja Euroopan kasvinsuojelumääräykset sellaisia, että ne priorisoivat ja alueellinen kehitys alkaa kadota tavoitteena. Auttaako tämä kehitysstrategia? Tässä on kysymys jos tätä vielä olisi ollut kauppapolitiikka kehityksen tukemiseksi, olisimme toimineet ihan toisin. Meillä olisi kauppasammaksia Afrikan kanssa, jotka ovat ihan erilaisia kuin nykyään. Kahdenvälisiä ja jäsenmaiden välisiä sopimuksia siis. Afrikan maat, jäsenmaat, suhteita, jotka välillä tohoavat täysin alueellista kehitystä. Ja tämä on minun isoin ongelma AFTn suhteen. Minä haluaisin, että se määritellään uudelleen, kuten te herra määrittelette kauppaa, joka tukee kehitystä. Tämä vaatii ajattelumuutosta DG Tradeissa ja suurta sellaista. Toisekseen, kun puhutaan kauppaa tukevasta avusta, paino on kaupalla. Eli kyseenalaistetaan avun tehokkuuskehityksen kannalta joko tarjotaan lisäapua apuun, sanotaan näillä lisäkeinoilla saamme lisää aikaa, ja sun kauppaa, mutta on ottaa terveyttä, koulutusta ja kehityksen peruskysymyksiä, mutta mitä me nyt näemme, Euroopalla, me näemme eurooppalaista politiikkaa sanotaan, että apua täytyy käyttää ensinnäkin maahanmuuton ehkäisemiseksi Eli luodaan rajoja sen välttämiseksi, että ulkomaalaiset eivät saa Eurooppaan ja sitten autetaan kauppaa Euroopan suuntaan. Tämä on perustava ongelma minulle, joka meillä on apubudjetteja ja niitä vahvistetaan tai ja sitten pitää onnottaa se, että avun pitäisi ainoastaan ottaa kauppaa ja sitten perusoikeudet mitä tässä Aid for Trade-strategiassa työskennellään perusoikeuksien parissa? Ihmisoikeuksien parissa näissä maissa. Miten vastuullistetaan investoijia? Olin missiolla Marokkassa äskettäin, olin aika hämmästynyt EUn suurlähettiläis Marko sanoi, että nyt te saatte tavata yrityksiä Markan kehittämiseksi. Kiinnostavaa. Meillä, me tapasimme vain ranskalaisia. Marokossa. Ikään kuin Marokossa ei olisi marokkolaisia. Se oli vähän outoa. Anteeksi. Minä uskon, että Iranilla on rajansa. Tulkee kuollut, mitä se Irania oli. Tämä oli outoa, mutta se on ihan meidän skeemamme mukaista. Me kehitämme näitä maita. He eivät tätä maata. Mitä me haluamme investoida? Jos me on tämmöinen skema, se ei ole minun skema. Mitä näiltä investoijilta halutaan tuossa järjestelmässä, jotta kehitys olisi aitoa, eikä vain bisnestä? Kysymys on kestävästä kehityksestä. Mä voin vastata tämän kysymykseen investoijille kauppasopimuksen yhteydessä. Tämä on avoin kysymys. Mutta saksalaisen panelistin ää, Puheenvuoro oli erittäin kiinnostava ja samoin teidän projektinne. Hoibu, next. Maria Hoibu. Ja herzlichen dank. Sydämelliset kiitokset. Minä haluaisin vähän yhtyä siihen, mitä Maria Arena sanoi. Minäkin olen huomannut, että aina lähdemme siitä, että kansainvälinen kauppa, sitä käydään meidän eurooppalaisten kanssa. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy nyt ensin saada aikaan alueellista kauppaa. Pidämme sitten aluetta tällaisena pienempänä tai vähän suurempana, niin kuin tässä sanottiin, e-, Itä-Afrikka, Länsi-Afrikka, Eteläinen Afrikka. Afrikka itsehän on ajatellut kehittävänsä jonkinlaiset sisämarkkinat. Pitäisikö meidän ehkä vahvistaa sitä, mitä siellä paikan päällä tapahtuu? Sitten Jager sanoi, että on maita, joissa kaupan vapauttaminen nostanut ihmiset köyhyydestä. Haluaisin mielelläni tietää ihan konkreettisen esimerkin, jos katsomme kasvavia kansantalouksia, kuten esimerkiksi Kiina, Kiina oli hyvin protektionistinen omien markkinoitensa suhteen, kunnes se on oman, tuot, oman tuotantonsa rakensi ja kunnes se vihdoin oli kansainvälisesti kilpailukykyinen ja sitten vasta Kiina ryhtyi avaamaan markkinoitaan. Me taas odotamme kauppasopimuksissamme, että vapauttaminen tapahtuu jo etukäteen, erityisesti Afrikan kohdalla on näin. Kun me siellä käymme kauppaa, niin on kyse pääosin raaka aineesta Sen eh, Rova Jager esitti ongelmana. Mutta miten me eh, tuemme jalostamista näissä maissa, kun niiden nyt jo on avattava kaikki, eivätkä ne pysty enää suojelemaan markkinoita. Näin tässä jonkinlaisen ristiriidan. Haluaisin konkreettisesti tietää, miten voimme jalostamista yrittää edistää paikan päällä, emmekä ainoastaan hakea raaka-aineita näistä maista. Minulta puuttuu ihan konkreettinen ähm, näkemys tästä, koska tilannehan tällä hetkellä on täysin toisenlainen. Herra Bilal, te puhuitte useista ongelmista äh, e, esityksessänne, esimerkiksi siitä, että ihmiset syrjäytyvät. Kyllä, jos me käymme kauppaa pelkästään raaka-aineilla, joita vielä ähm, ähm, hankitaan olosuhteissa, jotka ovat ihmisarvon vastaisia, niin kyllä ihmiset syrjäytyvät. Mainitsitte useita ongelmia. Erään halusin vielä nostaa esiin, nimittäin kestävyyselementti. Korostitte sitä, että sitä ei ole neuvoteltu hyvin, että sitä ei ole asetettu hyvin keskiön. Ja eh, sanoitte myös saman, mitä Maria Arena äsken nosti esiin, yritysten yhteiskuntavastuu. Miten saamme sitä lisää? Eh, en tiedä, voimmeko saada sitä vapaaehtoisesti eh, paremmaksi. Jos yritysten vapaaehtoisesti pitäisi ottaa vastuua yrityksestä, ympäristöstä, ilmastosta ja tietenkin ihmisistä. Jos tämä jää vapaaehtoiselle pohjalle, niin kyllä meillä on kokemusta siitä, että vastuuta kannetaan vain osittain tai ei ollenkaan. Miten me saamme aikaan sitovia sääntöjä? En ole vastausta tähän löytänyt ja se kiinnostaisi minua. Kiitoksia. please. Charles Görens. Merci, monsieur président. Euh, Kiitos puheenjohtaja, Savon hieman myöhässä. Kenties tämä minun esiin nostama ongelma käsiteltiin, kun olin poissa. Mikäli näin on, niin unohtakaa asia ja ilmoittakaa vain minulle. Minulla on kysymys, joka koskee niitä pohjia, niitä lähtökohtia, joista nämä neuvottelut äh, aikoitteen maiden kanssa käytävät neuvottelut alkoivat. Tämä aiemmin, nämä neuvottelut alkoivat siitä lähtökohdasta, että tässä oltiin tasa-arvoisessa maat, joiden kanssa neuvoteltiin, olivat sellaisessa tilanteessa, että ne olivat samassa lähtökohdissa. Nyt on katsottava, onko tämä lähtökohta edelleen puolustettavissa. Se, että tässä puhutaan katsopimuksen 24. kohdasta, niin tämä liittyy Mandelsonin ja Louis Michelin kiistaan. Mandelson halusi olla johtavassa roolissa ja Louis Michel sanoi, että näissä AKTn kanssa käytävissä neuvosteluissa on tärkeää, että sopimus pohjautuu kauppasopimukseen, joka perustuu kehitysyhteistyöhön. Tässä haluttiin GATin pohjalta lähteä tuottavuus kiintiöt ovat sellaisia, ei niitä voi vaatia siten, että Afrikan maat avaisivat markkinansa tämän 24. artiklan mukaisesti. Tässä voidaan tehdä politiikka oikealla ja vasemmalla, mutta mielestäni tämä lähtökohta, josta lähdettiin, se oli se, josta kaikki ongelmat juontavat juurensa komissio, eikö tässä se voisi, komissio voisi olla keihään kärkenä, kun viedään eteenpäin näitä kauppasopimuksia siten, että se, tässä lähdettäisiin reilulta pohjalta. Minä olisin myös, että olisi mahdollista, että minä liberaalina tuen kaupankäynnin kehittämistä, mutta eikö tässä voitaisiin päällekkäin toimia – katsoa hieman näitä Euroopan unionin protektionistisia piirteitä ja katsoa, mitä apua se on valmis antamaan niille maille, joiden kanssa se on neuvottelemassa taloudellisia kumppanuussopimuksia. Mielestäni näitä asioita olisi hyvä ottaa mukaan keskustelun. Thank you. Kiitos. Körensin kysymys liittyy ehkä enemmän tähän ensimmäiseen paneeliin VTO, OECD keskustelu, mikäli ensimmäinen paneeli haluaa, paneelisti haluaa vastata, niin olkaa hyvä. Anteeksi, en odottanut tätä kysymystä. Muutama tärkeä asia tässä ei pitäisi kenties ajatella kaupankäyntiä pohjoisen ja etelän välisenä toimenpiteenä, on kyseessä sitten Euroopan ja Afrikan välinen kauppa tai jokin muu, vaan kaupan kasvun dynamiikka on etelä-etelä tyyppisessä kaupankäynnissä. Joten mikä ajatellaan kauppaa tukevaa kehitysapua siinä muodossa, kun Euroopan unionin kaavailee, odotetaan nyt EU aika lähtökohtana, niin ne valmiudet, joita pyritään kehittämään, ovat sellaisia, että tässä halutaan kaupan valmiuksia globaalilla tasolla parantaa. Ei ainoastaan pohjoisen ja etelän välillä tai EUn ja muiden alueiden välisenä. Arvon puheenjohtaja, minä pyrin nyt välttämään tämän kysymyksen koskien artiklaa 24, mutta olen sitä mieltä, että nämä neuvottelut jatkuvat edelleen maailman Kauppajärjestössä eräs pitkän jatkunut keskustelu ja joiden suhteen on tehty paljon on jatkanut, niin liittyy näihin kumppanussuhteisiin Jotkut ovat sitä mieltä, että miten tätä tuottavuutta saadaan parannettua, niin se nimenomaan juontaisi juurensa siitä, että liberalisoidaan eri kaupan helpottamissopimusten tiettyjä säännöksiä. Mikäli halutaan parantaa valmiuksia viedä niin sehän liittyy siihen, että maahan pystytään myös tuomaan helposti, eli nämä liittyvät toisiinsa. Tässä on erilaisia ajattelumalleja VTOssa ja ne ovat täälläkin tulleet hyvin esiin. Kiitos. Keskusteluja on jatkettava molemmissa valiokunnissa. Seuraavaksi panelistit saavat mahdollisuuden kommentoida kolme minuuttia per puhuja. Leffler voi ne aloittaa ja vilaa sitten lopuksi. Right, I'll, um... Oh. Um, I, Mrs. Arena, thank you very much for... Kiitoksia edustaja Arena, teidän puheenvuorostanne. Minä en poliittisesti sitä kommentoi koska se ei ole minun roolini. Kuitenkin voin äh, sanoa teille, että tietenkin ainakin Saksan näkökulmassa – mutta sen jälkeen kun olemme 15 vuotta tehneet hyvin läheistä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja tämä kaupan taustaa vasten me olemme oppineet, me olemme sopeutuneet ja se on kulminoitunut tässä uudessa strategiassa, joka on hyvin kehityssuuntautunut. Meidän täytyy vahvistaa kykyjä ja kapasiteetteja ja rakenteita kumppanimaissamme, jotta ne pystyisivät neuvottelemaan eh, ja pääsemään kompromissiin, joka on hyödyllinen kummallekin osapuolelle. Joten eh, kehitysyhteistyön asiantuntijana ja taloustieteilijänä todella olen sitä mieltä, että tämä on tapa toimia, jonka on jatkuttava. Meidän on toimielinten ja prosessien kapasiteettia vahvistettava. Ja suurimmassa osassa ohjelmiamme me katsomme tietenkin myös vientisuuntautuneisuutta, mutta katsomme myös, että saadaan aikaan vahvistettua kauppaa alueilla. Joillain alueilla niin, on huomattava, että alueet ovat erilaisia, maat ovat erilaisia ja me usein katsomme Afrikkaa yhtenä alueella, mutta näin ei ole. ECOWAS on täysin erilainen alue kuin Itä-Afrikka. Ihmiset työskentelevät eri tavalla siellä. Meidän on nähtävä tämä. Te sanotte asioita, jotka me tiedämme ja joihin me täysin uskomme, mutta toivomme tietenkin myös, että on Euroopan osapuoli ja Euroopan politiikka, ja se on teidän velvollisuutenne, teidän työmme. Me voimme aina tarkastella sitä, mikä tilanne on, ja miten me mahdollistamme sen, että kumppanimaat voivat vahvistaa kauppapolitiikkaansa. Kiina Tämä on hyvin henkilökohtainen asia nyt, mutta äh, me aina katsomme Kiinaa ja kyllä äh, Kiinalla on ollut todella vaikuttava äh, talouskasvua, mutta Kiina on hyvin erityinen tapaus, kuten kaikki tiedätte. Sillä on valtaisat kotimaan markkinat. Suurimman osalla muita maita ei tällaisia markkinoita ole ja sen historia on myös hyvin erilainen kuin muiden maiden, joten Kiinan lähtökunta on, kohtaan toisenlainen. Seuraavaksi Tatar Bilal, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Paljon isoja kysymyksiä. Ehkäpä eh, se artikla 24. Katessa. Kätesmaan näkökulmasta hämmästyttävää nyky VTO tai GATT-säännössä on, että jos on kehitysmaa ja haluaa vapaakauppasopimuksen toisen kehitysmaan kanssa tällainen sopimus näyttää tämän mahdollisimman lasten kanssa kaikkea kauppaa ei tarvitse vapauttaa. Jos se tekee edistyneemmän talouden kanssa, sellaiset täytyy tehdä artiklan 24 alla joten kehitysmaan näkökulmasta. Kysymys on, miksi tällainen kuilu on olemassa. Ja siihen on historialliset syynsä. Hän sanoi, että artikla 24 on huono, minusta se on aika hyvä idea. Tätä mahdollistavaa lausetta pitäisi ehkä uudelleen ajatella, mutta tällainen kuilu on. Kysymykseni heijastavat sitä, että sekä kauppa että kauppaan apu ovat poliittisia asioita. Nämä eivät ole teknisiä kysymyksiä. Kysymys on valinnoista, ja Euroopassa kappa edistävän apun on kiinnitetty paljon asioita, jotka, ovat, jotka kiinnostavat avun antajaa, eivätkä vastaanottajaa. Erityisesti kauppaneuvotteluissa käy näin. Täällä mainittiin esimerkiksi Afrikan kanssa käytävät neuvottelut, On Euroopalla on erittäin laaja agenda kumppanuussopimuksessa. Ne halusivat edistää ää, ke, kauppaa edistävää apua esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Ja kehitysmaat eivät halunnut antaa periksi. Kenenkään ei ole kuitenkaan pakko hyväksyä AFTtä. Ja jos lukuja tarkastelee, niin sen, siinä on niin paljon vaihtelua ja tukea myöskin, että olisi väärin ajatella, että AFTtä tarjotaan ainoastaan strategisesta poliittisesta näkökulmasta tarkoituksia varten. Kysymys ei ole ainoastaan kaupan vapauttamisesta, eikä ainoastaan vapaa-kaupasta. On paljon kauppaa tukevaa apua, joka tukee tuotantoa, infrastruktuuria ja säätelyympäristön uudistaminen, joka ei merkitse kaupan vapauttamista. Kauppaneuvotteluissa on mahdollisuuksia auttaa maita parantamaan kapasiteettiaan ja, ja edistää etujaan. AFT, voisi olla vähän harhaanjohtaja sanoa, että AFTn idea on ainoastaan lisätä pääsyä pohjoisille markkinoille. Ja sitten onko tässä valinta, että viedäänkö vain EU vai tehdäänkö alueellista kauppaa. Minä tässä paljon Afrikassa. Kaikki Afrikan maat haluavat alueellista kauppaa ja sitä paikallisia arvoketjuja. Kysymys siellä mikä joko tai kysymys. Ja Afrikassa löytää piirteitä, joilla pyritään EU-standardien noudattamista edistämään. Ja se on tärkeää, jos maat haluavat hyödyntää e markkinoita, niin täytyy noudattaa sääntöjä. En ole varma, onko tässä tällaista trade-offia. Ja lopuksi huoli kaupasta ja globalisoitumista. Ei se määritelmästi johda epätasa-arvoon. Siinä varmaistaan, että sekä vastaanottaessa että meidän maissa on tietoisuutta, että kaupassa on voittajansa ja häviänsä. Ja AFT voi olla yksi työkalu, ei ainoa tämän puuttumiseen, mutta ei jos siinä ymmärretään kauppaa hyvin kapojasti, kuten selitin. Meidän täytyy ajatella asioita laajemmin. Siinä oli viestini. Kiitos, tohtori Bilal. Nyt Winkler saa jälleen puheenvuoron. Yhteispuheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja, kiitos kaikille osallistujille, jotka ottivat osaa keskusteluun. Olen sitä mieltä, että tämä keskustelu oli varsin ajankohtainen, koska meidän on puhuttava tästä aiheesta. Maailma muuttuu kaupankäynti muuttuu sähköiseksi, virtuaaliseksi. Kaikki muuttuu niin nopeasti ympärillämme, että meidän on todellakin mm, sisällytettävä uutta sisältöä vanhoihin konsepteihin. Olen sitä mieltä, että EU-strategia on tarkistettava. Tässä on varovasti kiinnitettävä huomiota maailman uusiin komponentteihin. Vapautuva kehitysapu on tärkeä, mutta me emme voi tukea mitä tahansa kehitystä, vaan kestävää kehitystä – Tarvitaan työpaikkoja Afrikassa, Aasiassa. Tarvitsemme miljoonia, miljoonia maita kehittyvissä maissa. kehitysstrategiat, kauppatuleva kehitysapu voi olla tärkeässä roolissa, jotta voidaan puuttua maahanmuuttoasiaan. Kiitos paljon, kiitos keskustelusta. Kiitos siitä, että tämä järjestettiin yhdessä Inta- ja Devevalikuntien välillä. Kiitos.